Là. Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre... Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että istutte paikoille, ne olkaa hyvät. Vous souhaitez la bien... Haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi tähän interparlamentaariseen valiokuntakokoukseen ja haluaisin kiittää, että olette valinneet sen kokouksen, jota Euroopan parlamentin talousarviovaliokunta johtaa. Tämä suo minulle etuoikeuden, sillä minä olen Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan puheenjohtaja ja tässä roolissa pääsen nyt tämän interparlamentaarisen kokouksen avaamaan. Me haluaisimme syventää suhteita kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, ja minä kiinnitän paljon huomiota siihen, että erityisesti meillä olisi yhteyksiä niiden valiokuntien välillä, jotka vastaavat taloudesta ja talousarvioista kansallisissa parlamenteissa. Teema, jota käsittelemme tänään, koskee puolivälin arviota monivuotoisessa rahoituskehyksessä. Kuten tänä aamuna täysistunnossa totesin, emme saa Euroopan talousarvion mahdollisuuksia yliarvioida. Se vastaa yhtä prosenttia eurooppalaista BKTstä. Tämä talousarvio on lukittu seitsemän vuoden monivuotuiseen rahoituskehykseen. Ja nykyinen kausi alkoi vuonna 2014 ja päättyy vuonna 2020. Resurssit tulevat pääasiassa jäsenmailta. Ja voitte kuvitella, kuinka jokainen joutuu kaivelemaan eri taskuja Euroopan unionin talousarvioita rahoittaakseen. Meillä on 10 prosentin rahoitusraja ja luonnollisesti, eh, kun Mario Montin johtama työryhmä eh, tekee työtään, me pohdimme omien varojen ratkaisua sitä, että Euroopan parlamentissa tehtäisiin lopullisesti ratkaiseva päätös ja että äänestäisimme suostumuksesta luoda uusi omien varojen järjestelmä. Tämä olisi suuri askel, mutta emme saa kuitenkaan sortua illuusioihin, jos meillä olisi eurooppalainen vero huomenna. Se olisi kansallisia veroja vaatimattomampi ja mehän emme halua turhaa taakkaa aiheuttaa eurooppalaisille veronmaksajille ja jos eurooppalainen vero syntyisi, kansallisia veroja pitäisi laskea. Tämä monivuotoinen rahoituskehys tekee mahdolliseksi meille tarjota jäsenmaille resursseja usein kohesiorahoituksen muodossa, myöskin sosiaalisten ohjelmien muodossa, yhteisen maatalouspolitiikan muodossa ja 80 prosenttia varoista palaa jäsenmaihin näin. Tämä talousarvio antaa meille erittäin vähän joustovaraa. Se räätälöitiin purjehdintaan hyvissä olosuhteissa, mutta kun kriisejä puhkeaa ja vaikeita tilanteita tulee esiin, Euroopan kansalaiset pohtivat, mitä Euroopan unioni tekee. Mutta talousarvion meille tarjoavat mahdollisuudet ovat erittäin rajatut, kun puheenjohtaja Junckerista tuli komission johtajahan tämän toteamuksen teki ja me toteamme, että meillä on investointivajetta ollut kymmenen vuoden ajan ja meidän täytyy investointeja houkutella lisää. Taloudellisen raatelin työtä kautta löydetty ratkaisu on eurooppalainen strategisten investointien rahasto. Meidän py- täytyy pystyä tämän rahaston kautta tukemaan investointeja ja myöntämään takeita. Ja talousarviovaliokunta on tätä vaikeaa työtä johtanut. Investoinnit ovat äärimmäisen tärkeitä tulevaisuudelle. Esimerkiksi Euroopan 2020-strategian ja Horisontti 2020-strategian alla. Mutta kun me pyrimme löytämään rahoitusta näihin ohjelmiin. Me emme niitä kaivele jäsenmaista, vaan todellisesta ylikansallisesta lähteestä, aivan kuin Eurooppa olisi jonkinlainen kansallisten tunteiden jatke. Tästä monivuotoista rahoituskehyksestä äänestettiin ennen tämän parlamentin kautta. Se luo lisähaasteita. Jokainen uusi talousarviovuosi on yksi viipale tässä puitteistossa. Ja kun talousarvokeskustelua kävimme, kuulimme todettavan, että monivuotoista rahoituskehystä arvioitaisiin uudelleen puolivälissä ja että meidän pitäisi ottaa huomioon tuolloin vallalla olevat olosuhteet. Kaikki ymmärtävät, että tämä budjetti on tietyllä tavalla anakroninen. Se ei luo meille mahdollisuuksia vastata uusiin tarpeisiin, joihin olemme törmänneet. Voitte investointien osalta kuvitella, että olemme joutuneet talousarvion ulkoisen välineen löytämään, jota Euroopan investointipankki ohjaa. Ja kun meidän täytyy nyt pyrkiä vastaamaan maahanmuuttokriisiin ja pakolaisten vastaanottamiseen aiheuttamisen haasteisiin, me olemme pyrkineet luomaan rahaston, ottamaan Euroopan unionin talousarviosta jonkin verran varoja ja vetoamaan jäsenmaiden anteliaisuuteen. Vastauksia ei niinkään ole tullut. Tämä rahasto luotiin jo vuonna 2014. Osa meistä vieraili viime viikolla Turkissa ja havaitsimme tuolloin, että miljardin euron sijaan, josta vuonna 2016 alussa puhuttiin, 40 miljoonaa on saatu kokoon, ei sen enempää. Eli menettelymme hajanaisuus on ollut selvää. Kolme miljoonaa olemme myöskin ähm, luvanneet äh, Turkille, jotta Turkki voisi auttaa näitä monia pakolaisia, jotka tulevat Syyriasta. Ja meidän pitäisi tämäkin rahoitus jostakin löytää. Me olemme siis nyt valmisteluvaiheessa, kun lähestymme vuosien 2014-2020 vuotuisen rahoituskehyksen puoliväliarviointia. Ja Nämä ovat myöskin ne olosuhteet, joissa tulevaa monivuotista rahoituskehystä valmistellaan. Meidän pitää nyt pohtia myöskin sitä, onko tuleva rahoituskehys seitsemän vuoden pituinen vai pitäisikö se lyhentää viiden vuoden pituiseksi. Nyt lähitulevaisuudessa me ryhdymme siis puoliväliarviointiin ja talousarviovaliokunta on määrännyt kaksi esittelijää Isabel Tomaan SND-ryhmästä ja äh, kansanpuolesta edustaja Albrightin. Hän ei tänään pääse paikalle, joten Isabel Toma on se henkilö, joka teille tulee kertomaan, mikä on näiden valmistelutöiden tilanne monivuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarvioiden osalta. On aivan selvää, että komission täytyy esitellä oma luonnoksensa ennen tämän vuoden loppua monivuotoisen rahoituskeskuksen uudella arvioiden osalta. Ja meidän täytyy myöskin tässä yhteydessä arvioida, saammeko me lisää rahoitusta, enemmän mahdollisuuksia. Tämä olisi toivottavaa, mutta jos enempää rahoitusta ei ole ja jos joudumme vastaamaan kirjallisiin tarpeisiin, joudumme tekemään valintoja, jotka asettavat kyseenalaiseksi tietyt sellaiset ohjelmat, jotka olivat mukana alun perin monivuotisessa rahoituskehyksessä. Me olemme monivuotista rahoituskehyksen puoliväliarviointia valmistelleet. Me tulemme nyt keskustelemaan aiheesta ja toivon, että puheenvuoron käyttäjät rajaavat puheenvuoronsa kahteen minuuttiin, jotta voisimme mahdollisimman monia teistä kuulla. Kello 16 meillä on toinen osio joka on jaettu kahtia. Tarkoituksena on löytää uusi tasapaino olemassa olevien politiikkojen välille. Monivuotisrahoituskehyksessä 2014-2020 tässä on kaksi eri osiota. Uudet rahoitustarpeet maahanmuuttokriisin vuoksi. Sille omistamme yhden tunnin ja sitten omistamme tunnin eri sosiaalisten kriisien erityisesti nuorisotyöllisyysaloitteen aiheelle. Ja me puhumme tässä siis työllisyydestä ja myöskin liikkuvuudesta. Nyt edustaja Toma, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset kaikille teille siitä, että olette täällä läsnä. Tämä aihe meitä kaikkia koskettaa nyt vuonna 2016, koska kuten talousarviovaliokunnan puheenjohtaja totesi, Oikeudelliselta kannalta asiat ovat erittäin selkeitä, vaikka poliittisella kentällä näin ei olekaan, kuten huomaamme. Oikeudellista kannalta katsottuna, kaikki tiedätte, meillä on vuotuinen talousarvio, mutta nämä vuotuiset talousarviot luodaan monivuotuisen talousarvio puitteiston sisällä. Meillä on seitsemänvuotuinen rahoituskehys ja voitte kuvitella, kuinka monia asioita seitsemän vuoden aikana voi muuttua. Me teemme nyt tämän kauden monivuotisrahoituskehyksen puoliväliarviota vuosille 14-2020. Ja voitte kuvitella, että monet asiat ovat sellaisia, että ne on lyöty lukkoon, niitä ei voida enää muuttaa. Ja meillä on aivan selkeät rahoituskatot tietyissä kysymyksissä. Eräät välineet, joihin joustavuutta on luotu, ovat niitä, joihin voimme tässä tilanteessa palata. Monivuotinen rahoituskehys 2007-2013 oli sellainen, että parlamentti havaitsi, että näin pitkää aikaa meidän ei pitäisi odottaa, kun uudelleen arvioimme rahoituskattoja. Ja tämä on syy sille, että kun meidän vuosien 2014-2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä piti äänestää, parlamentti asetti monia reunaehtoja työlle. Yksi näistä oli artikla 2, joka määritteli, että me voimme tehdä uudelleen arvioinnin tai uuden katsauksen monivuotoisen rahoituskehyksen sen puolivälissä. Ja nimenomaisesti tuolloin todettiin, että ennen vuoden 2016 joulukuun loppua, tämän vuoden loppua, komission piti tehdä tästä aloite. Kun parlamentti hiukan pelkää, että komission aloite saattaa tulla melkoisen myöhään, talousarviovaliokunta puheenjohtajansa äänellä ehdotti, että loisimme oma-aloitteisen mietinnön, joka määrittelee parlamentin kannan. Hyvä puheenjohtaja, ähm, kuten mainitsitte, me olemme tilanteessa, jossa tämä on melkoisen kaukana. Emme voi kuvitella, että parlamentti äänestäisi keskustelujen jälkeen. Nämä keskustelut ovat nyt käynnistyneet jo vuoden 2016 ensimmäisellä kaudella, mutta äänestys tapahtuu todennäköisesti ensi kesänä. Kuten puheenjohtaja sanoi, tässä kontekstissa meillä on hyvin monia kriisejä, hyvin paljon enemmän kriisejä kuin aikaisemmissa monivuotoisissa rahoituskehyksissä on sattunut. Ja nyt Eurooppa on aivan kuin kuilun reunalla ja melkoisen äh, toimintakyvytön, ei täysin toimintakyvytön, mutta melkoisen toimintakyvytön esimerkiksi maahanmuuttokriisin edessä, Schengenin uhkien edessä ja jakaantumisuhan edessä ähm, tällä hetkellä Brexit äh, ja äm, Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestys ovat tämän tyyppinen riski. En mene niihin pidemmälle pään, mutta nämä ovat aivan muuta kuin usein toistuvat haasteet Euroopan unionin talousarvioissa. Meillä on tämän lisäksi myöskin erittäin suuri nuorisotyöttömyys, 30 prosenttia alle 25-vuotiaista nuorista on työttöminä. Sitten toinen kriisi, johon puheenjohtaja viittasi, on investointikriisi. Meillä on suurta investointivajetta valitettavasti ja myöskin finanssikriisi meillä on uusia uhkia edessämme tällä hetkellä ja sitten meillä on myöskin maksukriisi, jonka tunnette ehkä huonommin. Maksukriisi on Euroopan unionin erityinen ilmiö. Itse asiassa Euroopan unioni ei saa olla alijäämäinen, kuten kaikki tietävät talousarvioltaan, mutta vuosien ajan sitoumukset ovat olleet paljon suuremmat kuin maksut ja tämä on johtanut tietynlaiseen sumaan ja vuonna 2014 joulukuussa meillä oli en tiedä voinko nyt puhua velkaantumisesta vai alijäämästä, mutta joka tapauksessa 24 miljardia maksamattomia laskuja, Euroopan unionin maksamattomia laskuja, jotka ennemmin tai myöhemmin vaikuttavat alue- ja paikallishallinnon talousarvioihin, tutkimuskeskuksiin, opiskelijoihin, erasmusopiskelijoihin niin edespäin. Tällaisessa tilanteessa, kriisitilanteessa, joka on sekä talousarvion sy- syklin kriisi että rakenteellinen kriisi, olemme havainneet, että ratkaisuja ei ole oikein tehty, härkää ei ole tartuttu sarvista, ja tähän pitää lisätä vielä yksi syy johon puheenjohtaja Ahtui viittasi 20 prosenttia Euroopan unionin talousarviosta on jäsenvaltioiden maksuja ja luonnollinen refleksi kaikilla kansallisten parlamenttien jäsenillä tai hallituksilla on se, että ne pyrkivät rajaamaan mahdollisimman paljon näitä maksuja, jotta voisivat kansallisissa talousarvioissa säilyttää mahdollisimman paljon liikkumavaraa. Tämä on hyvin ymmärrettävää. Tämä ei ole syytös, ei ad hominem syytös eikä mikään syytös itsekkyydestä ketään vastaan. Yksinkertaisesti kyseessä on talousarvion rakenne, joka johtaa tämän tyyppisiin toimiin. Kaikista huolimatta meidän täytyy tunnustaa myöskin se, että talousarvio ei ole kovinkaan rehellinen ja tämän lisäksi jäsenmaita tässä yhteydessä syytän hiukan enemmän jäsenmaita suoraan. Jäsenmaat eivät epäröi kriisin puhjetessa todeta, että neljä miljardia annetaan Turkille ja kolme miljardia annetaan pakolaisten auttamiseen ja kahdeksan miljardia tuonne investointirahastoon Junckerin suunnitelman mukaisesti ja niin edespäin. Ja toisaalta rahaa ei kuitenkaan tähän yhteiseen pottiin sitten laiteta. Sitä pyritään antamaan mahdollisimman vähän, niin kun kriisejä puhkeaa, vaaditaan, että Euroopan unionin talousarvioista nämä varat pitäisi löytää usein. Sanotaan, että Euroopan parlamentti tuhlailee, mutta päinvastoin. Usein jäsenmaat ovat ne, jotka yksipuolisesti päättävät varoja antaa ja talousarvioon näitä uusia menoja rahoittaa. Me olemme puhuneet jo aikaisemmin eri kriiseistä, joten en nyt niistä puhu, puhun niin enemmänkin talousarviokysymyksistä, mutta tiedätte, että maahanmuuttokriisi on vaatinut erilaisia äm, apu- ja äm, muita tukitoimia ja ulkoista apua, sillä nämä seikat olivat alun perin monivuotisrahoituskeskuksessa hyvin aliarvioituja, ja me olemme joutuneet löytämään erittäin paljon uusia ratkaisuja. Tämähän on komission työn alaa, ja investointikriisi, kuten todettua, on johtanut siihen, että meillä on 300 miljardin investointivaje ollut kriisin alussa, ja Junckerin ohjelman kautta olemme joutuneet etkimään, etsimään esimerkiksi tutkimuksen ja liikenneinfrastruktuurien rahoituksen alalta investointeja, joihin voitaisiin turvautua. Nuorison suhteen tilanne on vielä pahempi. Kauden 2014-2020 aikana nuorisotyöllisyystoimet käynnistettiin ja me olemme joutuneet kuitenkin vuonna 2016 keskeyttämään tiettyjä toimia väliaikaisesti, mikä on erittäin vakavaa. Mikä tilanne nyt sitten on? Minä olen hyvin varovainen, sillä parlamentti keskustelee vielä näistä kysymyksistä, mutta haluaisin mainita useita pohdintoja työssämme. Ensinnäkin talousarvion rakenne Tämä mielestäni on erittäin keskeinen kysymys. Tarkoitan sitä, että me emme voi jatkaa niin, että talousarvio on 80 prosenttia jäsenmaiden rahoittamaa, sillä reilun palautuksen mekanismi, jonka eräät haluavat jopa perussopimuksiin kirjata, muuttuisi pakko toimeksi. Meidän täytyy siis pohtia Euroopan unionin talousarvion rakennetta. Puheenjohtaja Ahtyi totesi tämän, ja on hyvä, että tämä sattuu nyt samalle vuodelle, jona Montin ryhmän työt toteutuvat siis tämä Mario Montin ryhmä, joka tekee omien varojen kysymyksen parissa töitä. Siinä on mukana parlamentin, neuvoston ja komission edustajia ja tarkoituksena on löytää tie ulos tästä erittäin halvaannuttavasta rakenteellisesta umpikujasta. Tähän lisäisin sen, että jos meillä olisi Euroopan unionin verotusta, kansallisten parlamenttien työ olisi erittäin elintärkeää, sillä veronkanto on kansallisten parlamenttien toimivallan alaa, ja kansallisten parlamenttien työ tässä yhteydessä on täysin välttämätöntä ja täysin ehdottomasti tarpeen. Meidän pitäisi pohtia keskenämme sitä, minkälaisia rakenteita voisimme tähän ratkaisuun löytää. Tämän lisäksi meidän pitää parantaa parlamentin ja neuvoston välisiä neuvotteluja. Tämä on osa niistä suurista kysymyksistä, jotka kumpuavat hiukan samasta lähteestä. Tässä yhteydessä kansalliset parlamentit ovat myöskin tärkeässä roolissa, sillä tietyllä tavalla neuvosto, joka täällä on kanssa lainsäätäjämme, tekee kansallisten parlamenttien sijaan tai niiden puolesta lainsäädäntöä Euroopan parlamentin kanssa. Tässä huomaan, että minun katsotaan hyvin tiukasti. Tässä oli muutamia pohdintoja. Tämän lisäksi meidän pitää pohtia talousarvion yhtenäisyyttä. Maahanmuutokriisin puhjetessa meidän piti keksiä ulkoisia ikään kuin talousarviosatelliitteja hyvin suurta mielikuvitusta käyttäen, ja tämä oli luonnollisesti ongelma. Meidän täytyy olla myöskin talousarvion alalla rehellisiä ja harjoittaa demokraattista vallintaa ja kaikki tällaiset eh, niin kutsutut talousarvion satelliittivälineet eh, ovat jotakin, mitä meidän pitäisi tässä monivuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarvioinnassa myöskin arvioida uudelleen ja myöskin aika rajoja meidän pitää pohtia. Se, että parlamentti valittiin vuonna 2014 ja että vuonna 2013 oli juuri äänestetty monivuotoista rahoituskehyksestä on jotakin, mikä on demokraattisesti ajatellen hiukan kyseenalaista. Ne, jotka valittiin vuonna 2014, eivät ehkä tule uudelleen vuonna 2019 valituiksi. Eli he joutuvat nyt hallinnoimaan talousarviokehystä, jonka aikaisempi parlamentti on päättänyt ja joutuvat saman aikaan pohtimaan ehkä oman kautensa jälkeistä aikaa. Tässä on jonkinlainen demokratian epätahti näissä talousarviokysymyksissä vallalla sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin osalta. Tämän lisäksi meillä on hyvin paljon teknisiä kysymyksiä, jotka ovat myös erittäin tärkeitä jouston suhteen, sillä kuten todettua tällä hetkellä Euroopan unionin talousarvion suurin osa on lähestulkoon lykkoon lyöty. Kyseessä ovat rahoitusosiot, jotka ovat täysin lukkoon lyötyjä, esimerkiksi kohesiorahoitus, eli me tässä joudumme pohtimaan, mistä voimme löytää joustoa ja tämä johtaa meidät myöskin pohtimaan eri kattoja talousarviossa, onko mahdollista kasvattaa tiettyjä kattoja. Minun mielestäni tämä on täysin välttämätöntä edes joidenkin politiikkojen osalta, esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan tai myöskin turvallisuuden rajavalvonnan. Jos Schengen romahtaa, tämä ehkäpä johtuu myöskin siitä, että Euroopan unionin ulkorajat eivät todellisuudessa ole olemassa. Meidän pitää nämäkin kysymykset asettaa. Ne eivät liity luonnollisesti vain talousarvioon, mutta niitä pitää myöskin meidän itseltämme kysyä. Tämä meidän pohdintamme tilanne on tällä hetkellä ja tässä yhteydessä pyydän teitä ottamaan huomioon sen, että me luotamme kansallisiin parlamentteihin työmme tukea. Me olemme täysin välttämättömiä molemmat ulottuvuudet Euroopan unionin talousarvion hallinnassa, jotta voisimme toteuttaa työmme. Se meidän pitäisi tehdä yhdessä, jotta saamme nyt avautuvan Euroopan unionin historian kirjoitettu. Kiitoksia Isabel Tömä, kiitoksia tästä katsauksesta talousarviovaliokunnan töihin monimuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarvioinnin osalta. Nyt antaisin puheenvuoron äh, Walter Kolmeesille, joka on Eurooppa-asioiden ja rahoituskysymysten valiokunnan puheenjohtaja Alankomaiden parlamentissa. Haluan todeta, että luotamme teihin suuresti. Teidän pitäisi pyrkiä auttamaan meitä löytämään joustoa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. And thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon tästä kutsusta tulla puhumaan tänne monivuotisesta rahoitus- kehyksistä. Minua pyydettiin lyhyesti esittelemään Alankomaiden parlamentin kannan. Me 66 oma puolueeni on luultavasti Eurooppa myönteisin Alankomaiden parlamentin puolue, mutta minäkään en halua enää puoltaa tällaista eu budjettia. Siksi mielestäni on välttämätöntä keskustella Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa monivuotisten rahoituskehysten tulevaisuudesta. Muutama viikko sitten Alankomaissa järjestettiin puheenjohtajan valtion johdolla MFF-konferenssi. Siellä oli parlamentti mukana, koska parlamentissamme on kritisoitu paljon EU-budjetteja ja rahoituskehyksiä. Alankomaiden parlamenttia huolettaa nykyparlamentin menettelyt EU-ssa ja olemme vakuuttuneita siitä, että uudistusta tarvitaan kolmella saralla. Ensinnäkin monimutkainen ennakoimaton tulopuoli, toiseksi tilivelvallisuus menopuolella ja kolmanneksi lisää jousto monivuotisissa rahoituskehyksessä ja keskittyminen EUn lisäarvoon. Näistä kolmesta aiheesta haluaisin puhua vähän enemmän. Ensin tulopuoli. Haluaisin sanoa, että siitä lähtien kun budjettioikaisut tehtiin vuonna 2014, niin ministeri Dijsselbloem joutuu vielä kärsimään näistä vaikutuksista, kun EUn järjestelmä on niin monimutkainen. Valtavasti täydentäviä lisäbudjetteja, vuosittaisia oikaisuja. Tämä on johtanut hyvin hankaliin keskusteluihin kansallisissa parlamenteissa. Olisi askel oikeaan suuntaan, jos sopeutuksia tehtäisiin tiettynä ajankohtana. Tämä sopisi paremmin kansallisiin menettelyihin. Meitä kiinnostaa omien varojen korkean tason työryhmän työ, Montin ryhmän työ, mutta haluaisimme kannustaa sekä Euroopan parlamenttia että kansallisia parlamentteja pohtimaan mahdollisia uudistuksia, jotta voitaisiin saada EUlle tehokas budjettijärjestelmä kokonaisuudessaan. Toinen aihe, on menopuolen liittyvä. Tilintarkastustuomioistuimesta saamme kuulla vuosittain, olemme saaneet kuulla jo 20 vuotta peräkkäin, että veronmaksajien varoja ei käytetä kunnollisesti. Ja näin EU kaivaa omaa hautaansa. Alankomaiden kansalaiset, mutta myös muiden jäsenvaltioiden kansalaiset kritisoivat tätä tilannetta yhä enemmän. Emme voi jättää tätä huomiota. Yhdeksän vuoden ajan meillä on ollut kansallinen kannanotto EUn menoista, jotka käytetään siis Alankomaissa hallituksen puolesta ja Alankomaiden parlamenttina uskomme, että jäsenvaltioiden pitäisi kantaa vastuu tilivelvollisuuden avoimuuden nimissä ja ainakin vuosittain jokaisen jäsenvaltion osalta tehdä tällainen kansallinen vakuutus. Kolmas asia, lisää joustavuus EUn menoihin. EU kohtaa valtavia haasteita. Nyt pakolaiskriisin kautta, mutta me käytämme puolet budjetista eiliseen asioihin, eikä ajatella tulevaisuutta. Emme voi lyödä budjettia lukkoon seitsemäksi vuodeksi. Meidän pitää voida vastata eu muuttuviin haasteisiin. Uskoaksemme monivuotisia rahoituskehyksiä pitää muuttaa niin, että saadaan lisää joustoa budjetin osien ja myöskin muosien välillä, että voidaan nopeasti vastata uusiin geopoliittisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Joustan lisäksi Enemmistö parlamentissa on sitä mieltä, että riittävästi tulisi kiinnittää huomiota siihen, että muotoillaan selkeät EU-rahoituksen tavoitteet kansallisella ja EU-tasolla. Ideaalibudjetti pitäisi käyttää sellaisiin hankkeisiin, joiden kautta saadaan aitoa eurooppalaista lisäarvoa. Ajattelen tässä innovaatiota, turvallisuutta, ulkorajojen suojelua tai kestävää energiaa. Nämä ovat sellaisia prioriteetteja, joita EU voi hoitaa tehokkaammin kuin yksittäiset jäsenvaltiot yksin. Hankevalinta pitäisi tehdä lisäarvon pohjalta, eikä jäsenvaltiokohtaisesti, sektorikohtaisesti. Lopuksi puheenjohtaja, meitä kiinnostaa kovasti kuulla muista jäsenvaltioista ja Euroopan parlamentista, mihin askeleisiin voitaisiin lähteä, jotta uudesta budjetista voisi tulla joustavampi ja tehokkaampi. Kiitos oikein paljon. Merci, Monsieur Kiitoksia, herra Kolmes. Hienoa näiden kahden puheenvuoron jälkeen. Me voimme uskoakseni aloittaa keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoron käyttäjä on François Marc, joka on esittelijänä Euroopan unionin talousarviomaksuosuuksia koskien ja on Ranskan senaatin jäsen. Olkaa hyvä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitän näitä kolmea puheenvuoron käyttäjiä täsmennyksistä, joita meille antoivat ja näistä avauksista Isabel Tomata ja Huter Kolmesia kuuntelin tarkkaan liittyen heidän toiveeseensa luoda enemmän sovellettavuutta talousarvioon. Ja omalta osaltani olen sitä mieltä, että talousarvion välineiden käytössä joustoa pitää kasvattaa. Tämä on yksi niistä linjoista, johon Euroopan komissiokin on turvautunut ja joita tulee esittelemään tämän vuoden puolessa välissä, jotka toivottavasti toteutuvat. Myöskin rahoituksen parempi kohdentaminen liittyy tähän ja eri rahoitusvälineiden innovoivimpi käyttö ja eri rahoitusmuodot. Nämä ovat niitä linjoja, joita me toivomme pian näkevämme. Tässä yhteydessä halusin täsmentää seuraavaa. Tällä hetkellä Euroopan talousarviossa 74 prosenttia maksuista menevät maanviljelyyn ja ympäristötoimiin ja 30 prosenttia kohesiopolitiikkaan. Tämä johtaa meidät äh, toteamaan, että näissä kahdessa osiossa sovellettavuutta ja joustoa pitäisi luoda. Näin ei valitettavasti ole. Meillä on kaksi esimerkkiä. Maahanmuuttokriisi vaatii solidaarisuutta, niin kutsutussa kohesiopolitiikassakin – mutta olemme kuitenkin kuulleet, että tänä aamuna eräs kreikkalainen edustaja sanoi, että hänen maansa joutuu miljardin laskun maksamaan ja kääntyykin Eurooppaan kohti kysyen, tullaanko tämä Euroopasta maksamaan Kreikalle. Tämä on hyvä kysymys. Voimmeko me vuotuisista talousarvioista ottaa varoja, joita voitaisiin uudelleen kohdentaa, emme uusia verotaakkoja haluamme luoda. Ymmärrän, että kansalaiset eivät halua lisäveroja joka kerta, kun jotakin tapahtuu, mutta voisimmeko me uudelleen kohdentaa tiettyjä rahoja, kun meillä on äärimmäisiä hätätilanteita tällä hetkellä vallallaan. Toinen kysymykseni koskee maanviljelyä. Ottaen huomioon tilanteen, jossa Eurooppa tällä hetkellä on maanviljelyksen suhteen, voisimmeko me kuvitella, että tästä löytäisimme ratkaisuja Eräät toteavat, että liberalistinen politiikka, jota olemme toteuttaneet, on rajannut maaseudun maanviljelyn tukia ja että markkinoiden pitäisi antaa ratkaista tämä ongelma itse, mutta täytyy todeta, että liberalistinen politiikka on johtanut epäonnistumiseen. Esimerkiksi maitokiintien poistaminen oli virhe ja Euroopan pitää tämän tyyppiset virheet korjata hyvä puheenjohtaja, emmekö me voisi luoda enemmän joustoa esimerkiksi maa, maanviljelypolitiikkaan? Kiitoksia. Kiitoksia. On hyvä, että täällä on kansanvälisemmiä ihmisiä eri maista tänään Brysselissä. Se, mitä meidän on uudistettava, ovat nykyiset äh, rahoituspuitteet, jotka syntyivät kriisissä. Ne tapahtuivat äh, Ähm, äh, talousvakauttamisen aikana, kun saatiin lisää painostusta Cameronilta. Nyt Cameron painostaa muista asioista, mutta silloin hän painosti budjetin äh, suhteen. Ja neuvottelujen lopputulos oli ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa pienempi budjetti, jossa oli enemmän joustavuutta. Tämä oli näiden neuvotteluiden tulos, mutta samaan aikaan meidän täytyy myöntää, että meillä on menovastuita Euroopan unionissa. Tämä on yksisuuntainen tie. Monen vuoden ajan Lissabonin sopimuksen kautta meillä on ollut uudenlaisia politiikan aloja rahoitettavana, ilmastonmuutos ja muut. Ja nyt tosiseikka on se, että yritämme nyt tehdä enemmän vähemmällä rahalla. Tämä on tosiseikka, eikä tässä edes huomioida ylimääräisiä haasteita, kuten maahanmuutto ja pakolaisuus. Nyt olemme vuoden 2016 alussa ja tilanne on vähän harhaanjohtava, koska se, mikä perittiin, nämä maksama, tämä maksamattomat sitoumukset, valtaisa määrä, niitä on vähennetty, mutta se johtuu siitä, että uudet ohjelmat on otettu käyttöön myöhässä. Siksi olemme pystyneet maksamaan vanhojen ohjelmien laskuja, mutta me näemme vieläkin tässä nyt ongelmia tuleville vuosille. Esimerkiksi vuoden 2016 kaikki marginaalit on käytetty, jo on jo käytetty hyvin paljon etupainotteisuutta Ähm, ja budjetissahan se tarkoittaa sitä, että määrärahoja siirretään, otetaan, otetaan e, vuodelle 2014-2015, mutta ne on sitten korvattu vuonna 2016-2017. Ja me olemme nyt vakavassa tilanteessa, siksi tässä ei voi olla kyse pelkästään väliarvioinnista, koska nyt monivuotiset ohjelmat valmistuvat ja sitten saattaa käydä uudelleen samalla tavoin kuin vuonna 2014-2015, jolloin meillä on todella paljon maksamattomia laskuja, ellei me sitten täysin uudistaa budjettia. Ja tässä on kyse katoista, ja myöskin turvallisuudesta, uudesta sitoumuksesta sisäisessä turvallisuudessa ja maahanmuutossa. En usko, että lisäarvo tuo meitä kovin paljon, koska sille on erilaisia määritelmiä. Tässä voi olla kyse myös päiväkallisista investoinneista. Ja rahoitusvälineissä puhutaan hyvistä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksista. Tämä on tällainen pohjoisen valtioiden väline, mutta se ei ole mikään patenttiratkaisu kaikille valtioille Euroopan unionissa. Kiitoksia. Seuraavana edustaa Ladnir Jadja. Kiitos. Hienoa, että tämä prosessi lähtee liikkeelle uudelleen tarkastelu MFFn osalta, mutta meidän pitää ajatella strategisesti Euroopan parlamentissa, mutta ennen kaikkea kansallisten parlamenttien tasolla, koska tässä on liikaa pelissä muuten. Jos EUn budjetin kautta halutaan täydentää jäsenvaltioiden toimia, meidän pitää toimia vastuullisesti. Vuonna 2014 2020 hankkeen aluksi meillä oli suurta vajetta rakennerahastoissa verrattuna edellisiin kehyksiin. Nyt meillä on vähän eri rakenne, mutta kuitenkin jäsenvaltioilla on jatkuvasti maksuviiveiden kanssa ongelmia. Tämä vaikeuttaa ohjelmien täytäntöönpanoa 2014-2020, erityisesti kun halutaan tukea kasvua, työllisyyttä. Sellaiset lupaukset, joita esitetään vain paperina, eivät tuo ruokaa pöydälle. Sama koskee pakolaiskysymyksiä. Uudistus 2014-2020 kehysten osalta on mahdollisuus. Meidän pitää toimia rohkeasti ja vastuullisesti ja lähteä niihin toimiin, joita tarvitaan, jotta voidaan vastata nykyhaasteisiin. Aluksi, kuten herra Komer esitti, tuloihin on puututtava. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että komissiolla on riittävästi aikaa ja ajoissa riittävät varat, jotta voidaan tehdä maksut jäsenvaltioille. Haluaisin kysyä, teettekö jotain ehdotuksia, että voidaan puuttua tähän? Esimerkiksi leader-ohjelmien edunsaajat odottavat Irlannissa edelleen, ja tällä on vaikutusta, kerrannaisvaikutusta myös toisaalle. Lisäksi mainittiin se, että menopuolen on kiinnitettävä huomiota. Minun mielestäni olisi parempi ajaa yhtenäistä EU-budjettia, ettei luoda tällaisia ad hoc rakenteita ja välineitä. Ainoa tapa lisätä tilivelvollisuutta ja vahvistaa samalla demokraattista valvontaa on toimimalla niin, että EUn politiikka todella rahoitetaan budjetin kautta sinänsä. Eli mitä aiotte tehdä tässä mielessä? Kiitos. Merci, La parole... Kiitoksia. Seuraavana Vladimir Manka, olkaa hyvä. Dziękuję za slovo, pan predseda z toho, čo sme tu... Kiitoksia. Siitä, mitä olemme kuulleet tähän mennessä, niin enemmistö meistä olisi varmasti sitä mieltä, että tarvitaan sääntöjä maksuja varten Euroopan budjetista. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että maksuja pitäisi käyttää hankkeisiin, jotka luovat todellista lisäarvoa ja kasvua ja työllisyyttä. Me tiedämme, että suuri osa, osa budjetista, joka meille annetaan, menee takaisin jäsenvaltioiden budjettihallinnolle. Kuitenkin omat varat ovat tässä ongelma. Viimeisessä parlamenttivärisessä kokouksessa meillä oli jäseniä Espanjan ja Ranskan kansallisista parlamenteista, jotka kertoivat meille, että Euroopan unioni on vuosia jäljessä maksuissa, joita ne tarvitaan. Ja nimenomaan ne valtiot, jotka eivät maksa eu budjettiin, niin siellä paikalliset kaupunginjohtajat sanovat, että he eivät saa määrärahoja Euroopan unionin budjetista. Me tarvitsemme nyt liittolaisia. Euroopan parlamentissa, riippumatta poliittisesta taustastamme, me yleensä pääsemme jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen, mutta on vaikeampi päästä yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa, ja siksi me tarvitsemme teitä liittolaiseksemme. Me tiedämme, että Kiina ja muut kolmannet maat vievät meille tuotteita, jotka on tuotettu esimerkiksi ympäristöä haittaavalla tavalla. Miksi me sitten verottaisi näitä tuotteita EUn rajalla? Voisimme verottaa niitä hiilidioksidijalanjäljen pohjalta. Se voisi olla oma vara. Yhteenvetona ystävät sanoisin, että meidän on keksittävä asioita herra Montin ryhmässä ja painostettava jäsenvaltioita löytämään ratkaisu, koska emme pysty jatkamaan tällä tavalla. Merci. Kiitoksia. Ähm, edustaja Manka on siis SND-ryhmän jäsen ja edustaa edunvalvonnassa Slovakiaa. Seuraavana Delgardia Zabal, joka on vuonna 2016 talousarvioesittelijä Euroopan parlamentin jäsen ja joka on Espanjasta valittu ja edustaa koko Euroopan unionia eikä vain Espanjaa. Eh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja Tässä kuulimme kolme tärkeää seikkaa monivuotoista rahoituskehosta koskien, joista yksi oli mielestäni erittäin tärkeä, nimittäin joustavuus. Meidän täytyy keskustella joustavuudesta ja Euroopan unionin tarjoamasta lisäarvosta, kuten herra Lewandowski sanoi, lisäarvon suhteen me aina sekaannumme keskustelussamme, sillä meillä kaikilla on oma ajatuksemme siitä, mitä tällainen lisäarvo tarkoittaa, mutta minä olin Alankomaiden puheenjohtajan kutsumassa työryhmässä töissä ja me tuolla pohdimme sitä, mistä joustossa todellakin on kyse. Yksi prosentti Euroopan unionin talousarviosta aina kun on kriisi, me aina käännämme kriisin puhjetessa katseemme talousarvioon ja olipa meillä kuinka tahansa joustoa talousarviossa me ei pysty kaikkia rahoittamaan. Te puhuitte pitkän aikavälin politiikoista ja uusista prioriteeteista. Enkä minä usko, että kukaan Euroopan parlamentissa tai kansallisessa parlamentissa kieltäisi sen, että Euroopan unionin talousarviota pitäisi modernisoida. Meidän täytyy investoida enemmän tutkimukseen ja kehitykseen, teknologiseen siirtymään. Kaikki olemme tästä samaa mieltä, mutta ongelma on se, mistä me saamme rahat kaiken tämän rahoittaaksemme. Pitääkö meidän asettaa uudet prioriteetit vanhoja prioriteetteja vastaan? Näinhän tapahtuu, sillä kohesio ja maatalouspolitiikkahan vievät 74 äh, prosenttia koko talousarviosta. Vaikka me voisimme tarkastella näitä ohjelmia ja yhteistä maatalouspolitiikkaa ja kohesiota. Me tarvitsemme vielä tämänkin jälkeen joustoa Euroopan unionin tasolla ja tarvitsemme luonnollisesti rakenne- ja kohesiorahastoja niitä maita tukiaksemme, jotka eivät ole eurooppalaisen keskiarvon tasalla. Kuinka me tämän kaiken rahoitamme? Joko me hankimme lisävaroja tai sitten nämä prioriteetit täytyy asettaa toisiaan vastaan. Tämä on suuri kysymys ei vain monivuotisen rahoituskehyksen uudelleenarviointi, vaan myöskin tuleva monivuotinen rahoituskehys. Haluaisin tietää, mitä vaihtoehtoja Alankomaalla puheenjohtajana on. Kiitoksia. Ähm, Rainer Böge seuraavana. Hän on saksalainen edustaja ja on täällä EPP-ryhmän jäsen. Onko hyvä? Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, mielenkiinnolla äh, kuuntelin äh, sitä, mitä Herra Kolmeis sanoi, ja minulla olisi muutama kriittinen kommentti. Te aivan oikein viittaatte tämän DAS-lausuman ongelmaan, jota tilintarkastustuomioistuinkin on usein puhunut mutta kyllä muistan, että kun katsotaan tätä 80 prosenttia Euroopan unionin budjetista, joka on komission ja jäsenvaltioiden yhteishallinnassa, nimittäin rakennerahastot ja maatalouspolitiikka, niin tämä on ollut tilintarkastustuomion kriittisen tarkastelun kohteena useammin mutta neuvotteluissa 2007-2013 rahoituspuitteista, jonka esittelijänä silloin sen mm, puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtaja Janus Lewandowskin kanssa ja Jans Muldersin kanssa Alankomaista kävin, niin silloin jäsenvaltiot kieltäytyivät allekirjoittamasta tällaista mm, taslausumaa heidän määrärahoistaan jotka ovat heidän vastuullaan. Tämä on se ongelma. Ja toinen asia, josta halusin puhua, on se, että mielestäni on hyvä se, mistä me nyt keskustelimme komission jäsen Georgievan kanssa, on se, että tietenkin meidän täytyy käydä keskustelua moni lisäarvosta ja millaisista menoissa on järkeä Euroopassa. Meidän täytyy keskittyä nykyisiin haasteisiin. Ja sehän on tämänhetkisen tilanteen takia todella merkittävä, mutta te puhutte lisäjoustosta. Minä kuulen tämän viestin, mutta minulta vähän usko puuttuu, koska kuka on meidän yrityksemme saada lisää joustavuutta budjettimenettelyihin sekä kaudella 2007-2013 että ihan viimeisiin minuuttiin asti neuvotteluissa 2014-2020. Kuka on yrittänyt tätä joustavuutta ehkäistä ja jumittaa? Hyvin suuri osa jäsenvaltioista. Ja jos parlamentti ei aivan lopussa tämä, näissä rahoitus puitteissa hyvin vaikeassa menettelyssä olisi pelastanut joitakin asioita, niin sitten tämänhetkiset rahoituspuitteet olisivat jo tiensä päässä, koska ne joustot, joista me neuvottelimme, on käytetty aivan äh, uskomattomalla tavalla, kun luotiin tämä 9,8 miljardin euron paketti pakolaisavusta, joka sitten nopealla tavalla saatiin äh, vietyä läpi aivan oikein. Enkä minä halua puhua siitä, miten ensimmäisessä käsittelyssä kesällä Koreper yritti vielä täysin sivuuttaa tämänhetkisen kehityksen. Minä toivoisin, jos tuolla tasolla sekä kansalliset parlamentit että jäsenvaltioiden vastuulliset poliitikot paljon voimakkaammin alusta asti ottaisivat käsiinsä vastuun ja neuvottelut ja keskustelut, koska muuten emme päätyisi tällaisiin sen tilan, emme, emme saisi aikaan tällaista edistystä asioissa, joissa olemme kuitenkin selvästi yhtä mieltä. Ja nyt tässä toisaalta luodaan Esirin kautta uusia välineitä. Kyllä, mielenkiintoinen pilottihanke. Se kuitenkin on tutkimuksen ja liikenteen haitaksi meidän täytyy rauhassa katsoa. Ensimmäisiä lukuja on, jotka osoittavat, että jotain tässä tapahtuu, mutta viimeinen arvio on vielä tehtävä. Mutta onko jousto nyt sitä, että sitten yksinkertaistamisen takia tai sen takia, että yritetään välttää äm, uudistusta, niin sitten ulkopolitiikassa naapuruus politiikkaa leikataan ja määrärahat siirretään Madat-rahastoon ja Afrikka-rahastoon. Ja sitten toivotaan kuitenkin, että ihan sama tulos saadaan aikaan. Tämä ei ole tähän mennessä vielä onnistunut. Ja tämä on nyt sitten testi sille, toimivatko tällaiset välineet vai pitäisikö ne mahdollisimman pian taas haudata. Minä uskon myös, ja tämä on nyt viimeinen kommentti, mutta tämä liittyy myös sitten tulevaan keskusteluun hieman puheenjohtaja, että se mitä me teimme yhteisponnisteluna lokakuun alussa osoittaa, että erityisesti kaksi ryhmää eivät enää pysty seuraamaan niitä asioita budjetilla, jotka nyt ovat tärkeintä, nimittäin ulkorajojen suojelu, Frontex ja kysymys siitä, haluammeko naapuruusohjelmissamme ja liittymisessä valmistelevissa ohjelmissa äh, saada aikaan sen, että meidän ympäristöstämme tulee vakaampi kuin mitä se nyt tällä hetkellä on, vai ö, ähm, piiloudummeko äh, tässä asiassa ja kohauttelemme hartioitamme. Tähän meidän on vastattava. Tähän ei ole vastausta rakenne, eh, yhteisissä rahoituspuitteissa, ellei puututa rakennerahastoihin tai yhteiseen maatalouspolitiikkaan, sitten kyllä tiedätte, millainen eh, Pandoran siinä aukeaa. Eh, Sitä huolimatta, että jokaista budjettikohdasta varmasti löytyy määrärahoja, jotka ihan helposti voidaan siirtää. Perspektiivi. Kiitoksia edustaja Böge. Tiukkoja neuvotteluja on siis tulossa. Minä en usko, että tässä saa sortua illuusioihin ähm, eri budjetti äh, kohtien kehityksen suhteen. Seuraava Intrek Tavon edustaa Viroa, joka ja on myöskin talousarviovaliokunnan jäsen ja Euroopan parlamentissa vihreinen ryhmän jäsen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Herra kansin puheenvuoro oli kiinnostava. Hän aivan oikein viittasi kolmen keskeisen budjettiongelman EU-ssa. Mutta se, että vaaditaan lisää joustavuutta, on yksi asia. Toinen asia on sitä tarjota. Tällä hetkellä paras ratkaisu on kansallisten parlamentin jäsenten käsissä, koska kansallisten parlamentin jäsenet ainoastaan voivat pakottaa hallitukset sopimaan perinpohjai sen uudistuksen väliarvioinnin monivuotisten rahoituskehysten osalta. Muuten ongelmat jatkuvat. Ainoastaan kansalliset parlamentit voivat pakottaa hallituksensa tekemään tätä työtä. Me emme siihen pysty, kun emme, meillä ei ole sellaisia painostusmahdollisuuksia. Jos ei painosteta komissiota, niin sieltä ei tule mitään uudistusten uudelleen tarkasteluehdotuksia. Euroopan parlamentissa meillä on varajalliset toimintamahdollisuudet, joten mitään ei tapahdu. Mutta jos neuvoston jäsen tuntisi siellä vähän painetta tai lämpöä, niin silloin saataisiin joustavuutta kunnollista, kunnollisen monivuotisten rahoitus kehysten uudistamisen kautta. Kiitos. Monsieur Garriello. Kiitoksia Francisco Garriello Italiasta, ja joka on Rooman edustaja. Joka hyvä. Ja. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun huomioni liittyy siihen, että meidän pitäisi arvioida, missä vaiheessa toimielinten välinen työryhmän työ on, jonka tavoitteena oli arvioida eh, eri yhteisön rahastojen mm, indikaattoreita, jotta voitaisiin jäsenvaltioille osoittaa, miten näitä eh, yhteisön määrärahoja käytetään ja eh, kuinka ne todellakin tuovat realista arvoa siinä, että niillä investoidaan yhteisöön. Tämä työryhmän työ on tärkeä. Meidän pitäisi asettaa keskiön se, että meillä pitäisi olla mahdollisuus osoittaa kansalaisille, kuinka todellakin kannattaa investoida yhteisön rahastoihin, koska jos objektiivisten arvioiden kautta ja sitä kautta, että mm, arvioidaan erilaisia parametreja, käy ilme, että jokaisella yhteisön menoerällä ei ole suurta merkitystä kehityksen kannalta, niin silloin monivuotiset rahoituskehitykset pitäisi täysin uudistaa. Joten meidän mielestämme tämän työryhmän pitäisi pyytää, että tätä, tämä työ voidaan käynnistää, tai jos tätä työtä ei ole vielä tehty, tai sitten jos työtä on tehty, niin pitäisi saada kuulla näistä tuloksista. Kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä rooli, joka kansallisella parlamentilla voi uskoakseni olla arvioida eurooppalaisen rahoituksen tuotto. Ja se, olemmeko me varmoja, että tämä rahoitus tukee työllisyyttä ja kasvua, jotka ovat ehdottomat päämäärämme. Ja eikö olekin niin, että siellä täällä, koska eurooppalaista rahoitusta on olemassa, investointeja tehdään, vaikka nämä investoinnit eivät aina vastaa mihinkään tärkeään tarpeeseen. Voisivatko kansalliset parlamentit eh, tällaista valvontatoimintaa harjoittaa eurooppalaisten varojen käytön suhteen? huomiot, joita teitte, korostivat joustoa ja maksamattomia sitoumuksia. Tällä hetkellä tilanne on hiukan parempi, sillä vuosien 2014-2020 kauden ohjelmia on lykätty, kun ne ovat olleet monimutkaisia. Tämä on helpottanut maksuja. Meillä on tämän vuoksi hetkittäinen helpotus, mutta pelkäämme pahinta vuosille 2017, 18, 19 ja 20, sillä kuten edustaja Toma mainitsi, meillä oli vuoden 2014 lopulla hiukan enemmän kuin 24 mm, miljardia euroja maksamattomia sitoumuksia. Nyt pyydän, että edustajat käyttävät loppupuheenvuorot ja yhteenvedot. Alankomailla on erittäin tärkeä rooli työssämme ja näette, kuinka välineidemme käyttö ja lisäarvoita tarjoamme herättävät kysymyksiä, mutta näihin kysymyksiin me voimme vastata. Edustaja Kulmes, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä ja huomioista. Ensinnäkin kansallisen parlamentin jäsenenä olen tietoinen siitä, että rahasta on aina pulaa. Viimeksi kuluneen viiden ja puolen vuoden aikana Alankomaissa on leikattu menoja noin kahdeksalla prosentilla BKTstä. Alankomaissakin keskustellaan rahan loppumisesta ja kaikesta poliittisista hyvistä tavoitteista, joihin ei rahaa ole. Joten tässä mielessä keskustelua käydään aina siitä, onko rahaa riittävästi. Tämä on kysymys, joka liittyy myös Euroopan budjettiin, koska MFF on seitsemän vuoden pakettiratkaisu. Ja sitten keskustellaan joustavuudesta ja sitten keskustellaan siitä, mihin nämä rahat käytetään. Siksi Alankomaiden parlamentti keksi, että ennen väliarviointia järjestettiin Amsterdamin konferenssi. Lisäarvo on tärkeä ja hankala kysymys, koska yhdessä maassa – lisäarvon toisenlaista kuin toisessa, mutta esimerkki. Jos Alankomaissa rahoitetaan EU-varoin pyöräteitä, se ei mielestämme ole hyvää rahankäyttöä. Muitakin esimerkkejä on siitä, miten rahat voitaisiin käyttää tehokkaammin. Anteeksi, en tiedä nimeänne, mutta te puhuitte näistä kansallisista lausumista. Ainoastaan kolme maata on tällaisen erityislausuman viimeksi kuluneen neljän viiden vuoden aikana. Muut parlamentit eivät ole tällaista saaneet. 70-80 prosenttia EUn varoista käytetään kansallisten hallitusten toimista, joten heidän pitäisi kantaa vastuu. Aina kun tilintarkastustuomioistuimen kertomus tulee siinä, sanotaan, että EU käyttää varoja väärin. Tähän pitää puuttua tämä on myös kansallisten parlamenttien tehtävä Euroopan unionissa. Niin, anteeksi, päätän tähän. Tässä oli aiheita aivan välttävästi. Voisimme keskustella ihan tunti tolkulla. Kiitos. Merci. en fait, on peut dire que... Kiitoksia. Tosiasiassa voimme sanoa, että Euroopan unioni ei varoja käytä miten sattuvan jäsenmaat jäsenmaat käyttävät miten sattuu ne varat, joita Euroopan unioni niiden käyttöön antaa, ja nämä varat tulevat jäsenmaista. Meidän pitäisi siis osoittaa, että kun varat tulevat jäsenmaista Brysselin kautta ja palaavat jäsenmaihin, meidän pitäisi voida osoittaa, että tällä liikkeellä on joku tarkoitus ja jokin, ellei Eurooppa Euroopan unionin toiminta pysty lisäarvoa tuottamaan tai investointeja houkuttelemaan. Tämä ei auta. Tietyt maathan ovat jopa velkaantuneet, kun ehdottomasti halusivat varoja käyttöönsä. Isabel Toma, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, tämä onkin monimutkainen tilanne. Aivan aluksi haluaisin, kuten todellakin herra Kolmesin puheenvuoro paljon reaktioita herättää että haluan aivan aluksi sanoa, että meidän pitää olla tässä hyvin varovaisia. Meidän pitää keskittyä siihen, että me emme keskustella vain tulevasta monivuotisesta rahoituskeskyksestä, vaan myöskin tästä puoliväliarvioinnista, kun kävin Amsterdamissa. Olin erittäin hämmästynyt, kuten muutkin edustajat, kun huomasimme, että tuleva rahoituskehys 2020-2000 X oli avoinna, mutta että rahoituksesta ei juurikaan puhuttu. Ja kuten herra Kolmas sanoi, nämä tulokysymykset äh, pahoittelen, mutta tämähän on demokraattinen ongelma, joka koskettaa sekä parlamenttia, Euroopan parlamenttia että kansallisia parlamentteja. Meidän täytyy pyrkiä löytämään uusi rakenne, johon kaikki tyytyvät. Jouston suhteen eri sävyjä onkin enemmän, sillä kuten Nagardia Zabal sanoi, meidän täytyy tehdä tässä töitä. Parlamentti on ollut erittäin ahkera, mutta se ei ratkaise tätä määräongelmaa. Emme puutu määräongelmaan, me vain leikkaamme peittoa yläleunasta ja ompelemme sitä alareunaan. Meidän täytyy löytää lisärahoitusta eri rahoitusvälineiden kautta ja muihin välineisiin turvautumalla. Sitten ähm, puhumme lisäarvosta. Lisäarvo hiukan huvittaa minua kyllä ehkä. Joskus olisi hienoa saada jopa rahoitettua pyöräteitä, jos me toteamme, että Euroopan unioni haluaa että autojen käytöstä hyvin nopeasti eri päästösyistä, saastesyistä luovutaan. Ja jos me haluamme pehmeää kehitystä yhtäkkiä, ei nyt jokin tietty pyörätie esimerkiksi siellä, missä minä asun, muuttuu tärkeäksi, mutta kaikkialla on tärkeää, että meillä on pehmeä liikenteen väyliä ja että me kaikki yhdessä toimimme, jotta voisimme suojella eurooppalaisten terveyttä ja ympäristöä. Pahoittelen, kyllä tämä muuttuu myöskin lisäarvokysymykseksi. Minun on pakko nyt tarttua teidän esimerkkiin pyörätiehen. Niin, no olkaa hyvä. Mä uh, uh. Niin, en tarkoittanut sinänsä, onko pyörätie tärkeää, mutta miten se rahoitetaan? Rahoitetaanko EUn puolelta? Tämä on kansallista vastuualuetta mielestäni erityisesti Alankomaissa. Siis tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni voi määritellä, että eh, pyörätiet ovat prioriteetti, mutta että Euroopan unionin talousarviosta ei näitä pyöräteitä kuitenkaan rahoiteta, sillä yleisesti ottaen Eurooppa on luonut valtavan byrokraattisen seurantarakenteen, joka on kallis. Kyllä nimenomaan tämä on ongelmamme. Talousarvio ja politiikka toimivat kepin ja porkkanan avulla tai sitten ne eivät toimi lainkaan. Mielestäni jos meillä on vain keppi, vain sääntöjä ja rajoituksia, liike pysähtyy. Ihmiset eivät enää siedä tätä. Meillä täytyy olla sekä säätelyä että tukia. Meidän täytyy auttaa paikallistasolla. Me menemme liikaa yksityiskohtiin. Tässä minun piti tehdä vain loppu yhteenveto, mutta joka tapauksessa tässä keskustelussa minä viittasin pyöräteihin vain siksi, että me ymmärtäisimme, että tämä keskustelu on monimutkaisempi kuin aluksi kuvittelimmekaan. Tässä ei nyt ehdottomasti halua nimenomaan vaikka pyöräteitä puolustaa jos kyseessä ovat pyörätiet, on aivan varma, että komissio voi luoda asetuksen, jossa määritellään pyöräteiden minimi- ja maksimileveys, pintamateriaalin käyttö, pintamateriaalin laatu, joka vaatii myöskin Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset. Mutta edustaja Ahtyjä ongelma on nimenomaan se, että ellei me rahoita pyöräteitä, komissio voi määritellä ihan mitä haluaa pakollisia sääntöjä ladella ilman, että minkälaista rahoitusta annetaan. No ei tällaista kyllä voi tapahtua, ei parlamentissa salli. Haluaisin lopuksi vain siis François Markin kysymykseen vastaakseen, niin kun pohdimme sitä, onko meillä joustoa ja mahdollisuuksia esimerkiksi antaa kahdeksan miljardia kreikkalaisille, jotka ovat miljoona pakolaista joutuneet ottamaan vastaan – Tähän vastasi edustaja Gardia Zabal uskoakseni. Meidän täytyy kaikkien yhdessä tiedostaa se, että me olemme aivan talousarvion sietokyvyn rajoilla, tämän monivuotoisen rahoituskehyksen sietokyvyn rajoilla, vaikka nyt on vasta vuosi 2016 ja vielä meidän pitää kolme vuotuista talousarviota saada aikaan. Me olemme nyt jo kaiken liikkumavaran, kaiken jouston käyttäneet, saavuttaneet lähestulkoon kaikki katot jo. Ja me olemme joutuneet turvautumaan Euroopan unionin talousarvion ulkoisiin välineisiin jo tässä vaiheessa. Meidän täytyy todellakin tiedostaa se, että me emme ole kaukana siitä, että meillä olisi täydellinen talousarviokriisi. Tämän lisäksi Meillä on monia ratkaisuja, joita meidän pitää pohtia. Tämä on vasta keskustelun alkua. Ja toivon, että myöskin kansallisissa parlamenteissa tätä keskustelua saadaan käytyä. Haluaisin todeta myöskin, että omien varojen kysymys on erittäin tärkeä kysymys, ellei me pääse yli tästä tilanteesta, jossa ää, olemme epäonnistuneet jäsenmaat edustavat 90 prosenttia talousarviosta. Eli me löydy, löydä tähän epäonnistumiseen ratkaisua, me olemme loputtomassa kriisissä. Loputtomasti joudumme etsimään uudenlaista talousarviotasapainoa, jota emme koskaan löydä. Ja tässä olen puheenjohtajan kanssa samaa mieltä siinä, että on erittäin tärkeää korostaa, että me emme enää voi toimia niin, että kansalaiset kantavat enemmän verotaakkaa. Meidän pitää löytää sellaista ähm, valtion talouspolitiikkaa, joka nojaa esimerkiksi monikansallisiin yrityksiin, äh, transaktioveroon, mutta paljon muitakin ratkaisuja varmaankin on olemassa, jotta emme loisi vain sellaista verotusta, joka luo lisätaakkaa kansalaisille. Kiitoksia, eli ratkaisu on helppo. Meidän pitää pyytää enemmän verolta ja vähemmän veronmaksajilta. <laughs> Tämä on erittäin hankala yhtälö. Pääsimme tämän ensimmäisen osion päätökseen ja tietyllä tavalla pääsemme nyt käytännöllisempiin kysymyksiin, sillä näiden kahden seuraavan jakson teema ei olekaan mikään vaatimaton. Meidän pitää löytää ratkaisu uusiin kirjallisiin kysymyksiin ja tasapaino niiden ja olemassa olevien politiikan prioriteettien välillä rahoituskehyksessä 2014-2020. Ensimmäinen osio käsittelee uusia talousarviotarpeita ähm, maahanmuuttokriisin vuoksi. Äh, tässä yhteydessä Annabelle Rouen Grandjean, joka on Euroopan unionin neuvonantaja UNHCR, aloittaa tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kansalliset ja eurooppalaiset parlamenttien jäsenet, hyvää päivää. Minä äm, edustan siis ä, UNHCR, YK pakolaisvaltuutettua, ja olemme erittäin onnellisia siitä, että voimme olla täällä tänään keskustelussa mukana. Erityisesti myöskin siksi, että talousarviovaliokunta on usein meidän kaikkein kärkkäin kriitikkomme, kun kyseessä on tehokkuus ja ähm, YK toimien tuottavuus näin yleisellä tasolla. Valitettavasti kriisit äh, tai kriisi, joka Eurooppaan on iskenyt viime vuosina ja jonka suuruus on erittäin merkityksellinen – tekevät mahdolliseksi turvautua YK kaltaisiin toimijoihin, joilla on operatiivista kapasiteettia ja luonnollisesti myöskin rahoitustarpeita, omia tarpeitaan, mutta myöskin rahoitustarpeita, jotta me voisimme auttaa pakolaisia. Jäsenmaat luonnollisesti ovat viime aikoina erityisesti vuonna 2015 joutuneet tilanteeseen, jossa niiden on pitänyt vastata hyvin suuriin tarpeisiin tässä ennakoimattomassa valtavassa kriisissä. Tähän liittyvät siis kansalliset hallitukset, mutta myöskin alue- ja paikallishallinnon viranomaiset, jotka joutuvat kohtaamaan etulinjassa tilanteen unohtamatta kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Ja haluaisin tässä sanoa jopa tämän lisäksi yliopistojen toimijoita ja koko akateemista maailmaa. Ellemme me investoi tutkimukseen, pohdintaan, jotta löysimme, uudenlaisia ajattelutapoja ja innovaatioita myöskin maahanmuuton alalla ja pakolaisuuden alalla meillä on vaarana joutua yhä uudelleen umpikujaan. Parlamentin rooli on selvä. Olemme nähneet tämän erityisesti kun kehiteltiin uutta monivuotoista rahoituskehystä ja Euroopan unionin talousarviota. Me olemme tehneet hyvin yhteistyötä tietyissä asioissa keskenämme, erityisesti mitä tulee sisäisiin rakenteisiin ja rahastoihin, maahanmuutto, välineisiin, joista ollaan väitelty melkoisen paljon, mutta meillä on ollut hyvää keskustelua ja me pääsimme nyt osallistumaan tähän puoliväliarviointiin, joka ei ole vain aika tehdä yhteenveto, vaan todellinen mahdollisuus uudelleen arvioida jopa oikeudellinen puitteisto ja rahoituksen summa. Tämä on siis todellinen harkinnan hetki, aivan konkreettista todellista työtä haluaisin sanoa. Nyt on hetki, jona meidän pitäisi pystyä ennakoimaan monia asioita. Olemme nähneet, että joustovälineet, joita meillä on käytössämme, ovat tulleet täysin käytetyksi ja nyt meidän pitäisi pyrkiä löytämään uudenlaisia ratkaisuja ja mahdollisesti uusia välineitä. Tässä haluaisin myöskin jakaa kanssanne sen, että että uuden äh, rahoitussyklin käynnistyminen oli vaikea kaikille äh, vuonna 2014. Erityisesti tämä koski maahanmuutto- ja turvapaikka- ja kotouttamisrahastoa, MIFIA. Siellä meillä oli uusi rakenne, joka aiheutti sen, että jäsenmaat itse joutuivat turvautumaan uudenlaiseen toimintatapaan, ja tämä oli hankala siirtymä kaikille. Ja tässä haluaisin viitata myös erääseen aiheeseen, johon viitattiin vuoden 2014 24 miljardiin maksamattomia sitoumuksia. Tämän ähm, maksamattomien maksujen ja tehtyjen sitoumusten välinen kuilu on vaikuttanut erittäin vakavasti humanitaariseen toimintaan – johon Euroopan unioni oli sitoutunut. Ja tämä siis todella aiheutti sen, että kentällä resursseja puuttui. Meillä on ollut suoria ja epäsuoria seurauksia tästä vajeesta. Keskustelun hahmottamiseksi on tärkeää mielestäni erotella sisäiset kriisit, Euroopan unionin sisäiset kriisit ulkoisista kriiseistä. Meillä on Eurooppaa kohtaava maahanmuuttokriisi, hyvin suuri määrä pakolaisia on saapunut Euroopan ja Euroopan rajoille, mutta tämä kriisi täytyy erotella Afrikan, Aasian ja Lähi-idän kriiseistä. Niiden osalta alijäämä on vielä aivan toista luokkaa. Jos aloitan siitä kriisistä, joka Eurooppaa kohtaa tässä, hiukan annan teille taustatietoja. Yksi, yli miljoona henkilöä on saapunut viime kesän jälkeen ennen vuoden loppua Eurooppaan meriteitse. jos laskemme myöskin maateitse saapuneet henkilöt, saapujia on vielä enemmän. Tämä määrä on siis erittäin suuri. Valitettavasti monia henkilöitä myöskin menehtyi merellä, kuten tiedämme ja vuonna 2016 jo 82 000 henkilöä on saapunut Eurooppaan äh, Kreikan tai Välimeren reittiä pitki. Kun vertaamme näitä lukuja, suurin osa tulijoista tulee kymmenestä pakolaisten lähtömaasta, suurimmasta lähtömaasta. Eli tämä on suuri kriisi, joka ei ole vain maahanmuuttokriisi voisimme antaa muutamia suosituksia ja sitten muutamia kysymyksiä, jos sallitte. Meidän täytyy, pitääkö meidän yhä pitää tätä kiireellisenä tilanteena ja pitääkö meidän ajatella, että toimemme ovat ähm, erityisluontoisia vai pitäisikö meidän pyrkiä turvautumaan rakenteellisempaan ratkaisuun. Mehän emme tietenkään toivo, että kriisi tulee jatkumaan tulevaisuudessakin, mutta ottaen huomioon sen, kuinka paljon ihmisiä on saapumassa. Hyvin suuria vaaroja voi puhjeta. Tämä on ainakin meidän analyysimme tulos. Toisekseen tätä olemme käsitelleet äh, aikaisemminkin. Pitääkö meidän turvautua Euroopan tason ratkaisuun, siis Euroopan unionin ratkaisuun vai kansalliseen ratkaisuun vai molempiin näihin yhtä aikaa? Tämä on aina avoin kysymys Meillä on näiden lisäksi myöskin lisäarvon kysymys, mutta koska täällä on kansallisten parlamenttien jäseniä paikalla, on tärkeää tämäkin kysymys esittää. On aivan selvää, että Euroopan unionin talousarvio ei ole koskaan suunniteltu niin, eikä koskaan pitäisi suunnitella niin, että se kansalliset talousarvioosuudet sivuuttaisi näissä kysymyksissä. Euroopan unionin talousarvion ei siis kansallisia talousarvioita pidä sivuttaa, ei kriisin aikana eikä muutoinkaan se täydentää niitä. Tässä yhteydessä voimme estää yhden kysymyksen. Jos sallitte, tässä on kaksi tapaa lähestyä asioita. Joko varat tulevat Euroopan unionin talousarviosta tai jäsenmaista. Me olimme viime viikolla Turkissa vierailulla ja itse asiassa Turkissa Euroopan unioni ja jäsenmaat ovat läsnä. Meitä ei pystytty vakuuttamaan siitä, että töiden koordinointi olisi ollut kovin hyvää. Niin tästä pääsemme rahastokysymykseen. Niin rahastot ovat tapa turvautua kansallisiin talousarvioihin luodaksemme Euroopan talousarvioon lisäosuuden. Niin ja koordinointi myöskin on hyvin tärkeää. Kyllä tarvitsemme parempaa koordinointia. Nämä kaikki asiat voidaan saattaa yhteen. Minä en ole tässä mikään tietyn kannan äänitorvi, mutta kyllä todellakin kyseessä on eurooppalainen kriisi ja myöskin Euroopan ulkoinen kriisi. Täydentävyys on myöskin yksi kysymys. Euroopan unioni vasta 29. suurin tukija muiden tukijoiden jälkeen. Euroopan unionin sisäisen kriisin lisäksi eräs toinen kysymys on hyvin mielenkiintoinen, nimittäin se, pitäisikö meidän luoda väline tai mekanismi, jonka kautta voimme vastata humanitaariseen tarpeeseen. Me tiedostamme sen, että yhteisön sisällä ei ole mahdollista tehdä interventioita tällä hetkellä, mutta jos tilanteet vielä pahenevat Kreikassa, jos mahdollisesti Balkanilla valtion rajoja suljetaan tai muuta tällaisia tapahtumia, joita kukaan ei toivo, toteutuu. Voisiko Euroopan unioni turvautua näihin kriisivälineisiin Euroopan unionin sisällä, vaikka meillä on joustovaran ansiosta lisämahdollisuuksia tukea Kreikkaa. Tämä ei kuitenkaan koskaan ole kyllin nopeaa toimintaa. Sitten viimeinen kysymys, jonka haluaisin todeta sisäisen kriisiin liittyen. Yhä enemmän ja enemmän huomaan, että eri rahoituselimiin, kuten Euroopan investointipankkiin, vedotaan. Ja tässä yhteydessä pohdin sitä, kuinka toiminta voi rakentua. Good. Meille on sanottu, että jotta voittaisimme aikaa, investointipankilla on asiantuntijuutta, joka antaa meille mahdollisuuden edetä nopeammin. Euroopan unionin ja tässä tapauksessa Turkin välisissä suhteissa meidän on vaikea päätöksiä tehdä, arviointia on monenlaisia, mutta jos me vetoamme Euroopan uudelleenrakennusrahastoon tai investointipankkiin, näiden tahojen asiantuntijuus tekee mahdolliseksi tehdä nopeamman päätöksen. Euh, Mikä asiantuntemus? Asiantuntemus esimerkiksi, jos me haluamme Turkkiin rakentaa kouluja, siellä on 400 000 lasta, jotka eivät lainkaan pääse kouluihin ja on vaarassa syntyä menetetty sukupolvi. Kyllä todellakin tämä on uusi elementti hyvin monimutkaisessa tilanteessa. Olen puhunut jo 11 minuuttia. Minulla on vielä kaksi tai kolme asiaa, jotka haluaisin ulkoisiin kriiseihin liittyen sanoa. Kyllä todellakin näiden rahastojen kysymys on esitetty. Ovatko kyseessä todellakin rahoitukset, rahoitustot, jos kyseessä on vain jäsenmaiden yhteisrahoitus. Meillä on tietyllä tavalla rahasto, mutta me turvaudumme erilaisiin rahastoihin. Niin ei tällaisen trust fundin rahaston luominen ole vaikeaa. Se on vaikea löytää sille rahoitus. Niin, tässä tarvitsemme jäsenmaiden panosta, jotta saamme tietynlaisen lumipalloefektin luotua ja sitten koordinointia välillämme. Ja sitten haluaisin vielä todeta viimeisen asian. Tässä yhteydessä viittaamme entisen komission jäsenen Guterresin, joka erittäin mielenkiintoisen äh, puheenvuoron käytti globaalissa talousfoorumissa viime vuonna. Tämä liittyy siihen, äh, minkälainen uusi kehitysyhteistyön ja humanitaarisen työn rakenne meillä voisi olla. Sitä käsiteltiin myöskin Istanbulin huippukokouksessa toukokuussa. Me olemme nyt globaalissa tilanteessa, enkä nyt puhu vain Euroopasta, jossa tarpeet ovat paljon suuremmat kuin se, mitä kansainvälinen yhteisö voi tarjota. Parhaassa tapauksessa me pystymme YK pyyntöjä Syyrian kriisin lievittämiseksi kattamaan 50 tai 60 prosenttisesti tai kaksi kolmas osaa on ehkä paras, mihin pystymme. Eli meillä todellakin on suuri rahoitusvaje ja meidän täytyy humanitaarisen tuen rahoitusta ja sen rakennetta pohtia. Euroopan unionin talousarvio on tässä tärkeässä roolissa. Perinteinen lähestymistapa, ja tässä pääsen veronmaksajien rooliin, josta puhuimme aikaisemmin, on sellainen, että humanitaariset äh, toimijat, äh, hallitusten väliset äh, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja muut kantavat kaikkein raskeamman taakan kohdemaassa ja sitten lahjoittajat pyrkivät kontrolloimaan tukensa käyttöä. yhtymyötä, jonka olemme tehneet tilanteesta, on se, että meidän täytyy tämä perinteinen malli aivan ehdottomasti uudelleen arvioida ja ottaa yksityinen sektori mukaan uutena toimijana. En sano nyt tässä mitään mullistavaa, mutta yksityinen sektori ei tässä yhteydessä ole vain epämääräinen yksityinen sektori, vaan myöskin tämän planeetan kaikkein varakkaimmat yksityishenkilöt, Jean Bill Gates. kuten Bill Gates, eh, kuten Bill Gates ja muut. Tässä todetaan englanniksi, jos sallitte. Kun Euroopassa ei veroja makseta, voimme tällaiseen eh, rahoitukseen osallistua. The latest app. Maailmassa, jossa uusin eh, sovellus voi voidaan myydä miljardeilla dollareilla pitäisi olla mahdollisuus tarjota inhimillisyyttä miljoonille, jotka ovat konflikteissa. Globaalina yhteiskunnan meillä on teknologia ja resurssit ja tietotaito saada aikaan todellinen muutos elinolosuhteisiin kaikille, myös pakolaisille. Tämä ei tapahdu ennen kuin yksityissektori vahvistuu ja siitä ei tule ainoastaan toimiva, vaan johtava voima. Siria on osoittanut, että äh, vanha lähestymistapa ei toimi. Meidän täytyy nyt luoda uusi. Kiitoksia. Seuraavana Frederik Valje, joka on Euroopan kuntien ja alueiden liiton pääsihteeri. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä tässä äm, en halua todeta, että äm, hyvän tekeväisyyden pitäisi eurooppalaiset toimet korjata. Mutta ehkäpä, ehkäpä meidän pitäisi todeta, että meidän pitää optimoida verotoimia, fiskaalipolitiikkaa, jotta meillä olisi varat toimia mesenaattina. Ja eurooppalaiset ovat kyllin hyviä antaa välineet tähän optimointiin. Kyllä todellakin puheenjohtaja. Eurooppalaiset tekevät kaiken mahdollisen jotta asiantuntijat voisivat kaikkein parhaiten tässä edetä. Hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan ja kansallisten parlamenttien jäsenet, aivan aluksi haluaisin kiittää teitä siitä, että minut on tänne kutsuttu erityisesti eh, Rova Tomata. Haluaisin kiittää siitä, että olen täällä keskustelemassa parlamentin jäsenten kanssa alue- ja paikallistason viranomaisten toimista, kun pyrimme vastaamaan humaniseen kriisiin ja tarpeisiin, joita meidän mantereemme kohtaa. Euroopan kuntien ja alueiden liitto, jonka pääsihteeri olen, edustaa 55 kaupunkien ja alueiden liittoa 41 maassa, joista 28 Euroopan unionin jäsenmaita, mutta meillä on myöskin jäseniä Balkanilla, Turkista ja Ukrainasta. Me vastaamme me olimme näin yhteisö, joka edustaa 150 alueyhteisöä, paikallisyhteisöä Euroopassa. Haluan todeta, että usein vakavien kriisien puhjetessa, kuten nyt maahanmuuttokriisin puhjeteissa, paikallistoimijat ovat nopeampia toimimaan kuin kansallisen tason päätöksentekijät usein. Se, että kipeä tarve on niin lähellä, saa ihmisen toimimaan realistisemmin ja empaattisemmin. Tässä meidän täytyy pohtia luonnollisesti sitä, mikä meidän ajatuksemme Euroopasta ja eurooppalaisesta rakenteista on. Ja tämän vuoksi maaliskuussa tai huhtikuussa julkaistavan maahanmuuttopaketin paremman hallinnon myötä alue- ja paikallistason toimijat ovat mukana työssä jotta voisimme vastata maahanmuuttokriisiin ja jotta voisimme saman aikaan tehdä tulevina kuukausina monivuotisen ruhatuskehyksen uudelleen arvioinnin. Tämän lisäksi kevään 2015 jälkeen me olemme luonneet erilaisia arviointivälineitä ja me voimme tarjota Euroopan unionille kaiken tarpeellisen tiedon liittyen tarpeisiin, joita alueella on kriisin vuoksi. Tämän tietokeräystyön täytäntääksemme. Me haluamme luoda eurooppalaisen keskuksen, joka kerää alue- ja paikallistason tietoa ja jakaa parhaita käytäntöjä, mitä tulee pakolaisten vastaanottoon ja turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen. Kuten jo todettua, me olemme aivan sietorajoillamme vuoden 2015 tammikuun jälkeen 710 000 turvapaikanhakijaa on saapunut meri- tai maateitse Eurooppaan ja ellemme löydä ennen vuotta 2017 ratkaisua, yli kolme miljoonaa pakolaista voi Euroopan unionin rahat ylittää. Tämä kriisi puhkeaa hetkellä, joka on taloudellisesti vaikea, kuten kaikki tiedämme, mutta me jaamme puheenjohtaja Junckerin kannan, jonka hän on puheessaan parlamentille todennut. Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia rahoitustoimia. Itse asiassa nykyisen monivuotisrahoituskehyksen tarjoamat resurssit, vaikka tarjoaisimme täysin joustomahdollisuuksiin, saattavat olla riittämättömät tämän ongelman ratkaisemiseksi tulevina vuosina. Tässä kunnat, jotka kotoutusohjelmia toteuttavat, joutuvat tilanteisiin, jossa niiden maksuja eivät keskushallinnot edes osittain pysty rahoittamaan. Ja tässä haluaisin muistuttaa, että nämä toimet ovat kuitenkin keskushallinnon vastuualaa, ainakin niiden rahoitus. Päinvastoin monissa maissa paikallisen aluetalon tason resurssit ovat pienentyneet velkakriisin vuoksi, ja nämä alueet ovat kuitenkin ensilinjassa pakolaiskriisistä kärsimässä. Kreikassa, mutta myöskin muissa maissa, kuten Suomessa, Italiassa ja Espanjassa. Ja hallituksen tarjoamat rahoitusosuudet ovat kuitenkin laskussa. Tämän lisäksi paikallis- ja aluehallinnon viranomaiset kantavat vastuun suojella yksin maahan saapuvia alaikäisiä ja me emme kuitenkaan tähän saa keskushallinnon tukea. Uskoaksenne, uskoaksemme puheenjohtajakin tuntee nämä kysymykset on siis aivan selvää, että monivuotoinen rahoituskehys vuosille 2014-2020 ei pysty lainkaan näihin vaatimukseen vastaamaan. Paikallisen aluetason viranomaiset eivät saa kylliksi resursseja tarpeeseensa, kun he pyrkivät auttamaan pakolaisia sekä kauttakulku- että kohdemaissa. Me tarvitsemme aivan selvästi lisätukea. Monissa maissa meillä ei ole kylliksi majoituspalveluja, psykologi, tukipalveluja, terveyspalveluja tai esimerkiksi tulkkaus- ja sosiaalipalveluja käytössämme. Voin ottaa Saksan esimerkiksi, se on saanut kaikkien eniten pakolaisia tähän mennessä. Eri vastuutasojen välinen ähm, vastuunjako on ollut seuraava. Vuonna 2015 pakolaiskriisi maksoi 15 miljardia, josta 10 miljardia maksoivat aluetason toimijat ja 5 miljardia osa valtiota. Vuonna 2016 Kulut tulevat olemaan 9 ja 25 miljardin välillä arvioidemme mukaan ja suurin osa näistä kuluista jää paikallistason toimijoiden harteille. Tämän seurauksena jossa arvioimme vuonna 2015 kokonaissaapujien määrän aiheuttaman tarpeen. Meidän pitäisi kasvattaa talousarviota 30,3 miljardilla eurolla, jotta voisimme vastata tarpeisiin. Me tarvitsemme lisää rahoituslähteitä, jotka pitäisi näin ollen löytää. Tämän lisäksi, jouston lisäksi, jo, jousto on tarpeen politiikan toteuttamisessa, mutta myöskin tarpeen, jotta paikallis- ja aluetason viranomaiset saavat ja tarvitsevat resurssit käyttöönsä. Me uskomme, että tarvitsemme nopeasti lisää omia varoja ja tarvitsemme myöskin mahdollisuutta käyttää jo olemassa olevia lisävaroja ja Euroopan unionin fiskaalista kapasiteettia. Tässä yhteydessä me pyydämme välittömästi omien varojen korkean tason työryhmältä innovoivia ratkaisuja heti sen seuraavassa kokoontumisessa. Me tarvitsemme Euroopan unionin talousarvion omien varojen kasvattamista joko niin, että meillä olisi nimenomainen eurooppalainen lainoitusmalli, tai niin, että meillä olisi esimerkiksi hiileen pohjautuvan energian väliaikainen lisävero. Voimme tässä hyötyä öljyn alhaisesta hinnasta. Me toivomme, että jäsenmaat voisivat tällaisista lisätoimista hyötyä, ja meidän täytyy luoda tasapuolinen jakomalli alue- ja paikallishallinnon edustajien mukana. Euroopan unionin investointipankki pitäisi myöskin myöntää lainoja nolla korolla – kun nämä lainat menevät pakolaiskriisin ratkaisemiseen. Olemassa olevissa puitteissa mitään erityisvälineitä ei ole, joilla pystyisimme alueen paikallistason tarpeisiin vastaamaan. Tämän vuoksi me pyydämme neuvostolta ja komissiolta ja toivon, että kansalliset parlamentit tukivat meitä, että monivuotoisen rahoituskehyksen uudelleen arvioinnissa kiinnittäisiin huomiota enemmän kiireellisiin toimiin ja tarpeisiin ja että kotouttamistarve sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ottaisiin paremmin huomioon. Meidän pitää myöskin tunnistaa ne resurssit, joita käytetään liian vähän hyväksi, jotta voisimme aluetason viranomaisia auttaa vastaamaan paremmin tarpeisiin. Tässä yhteydessä ähm, Federin aluekehitysrahaston toimet ovat äh, suora mahdollisuus löytää apua maahanmuuttajille, kun he sitä tarvitsevat, mutta nämä varat ovat hyvin rajattuja. Me tarvitsemme jotakin kattavampaa ja rakenteellisempaa. Meillä on myöskin mahdollisuuksia löytää synergiaa eri olemassa olevien rahoitusvälineiden kautta, esimerkiksi sisäisen turvallisuuden rahaston, äh, AMIFin, turvapaikka- ja ja FEDER-rahaston, aluekehitysrahaston välillä. Me haluaisimme luoda todellisen monitahoisen hallintomallin, jossa Mukana ovat myöskin ne talousarviopäätökset, jotka vastaavat maahanmuuttokriisin päätöksiin. Me tarvitsemme tätä emme vain kotouttamista ja muita toimia ajatellen kansallisella tasolla, vaan myöskin kun pohdimme sitä, miten me luomme erilaisia välineitä rahoitukselle Euroopan unionin sisällä. Me pyydämme siis joustoa vakaussopimukseen niille aluetason toimijoille, jotka ovat hyvin paljon ottaneet pakolaisia vastaan. Me olemme sitä mieltä, että alueiden paikallistason ja kaupunkien yhteistyö voi auttaa hyvin myönteisellä tavalla pitkällä aikavälillä maahanmuuttajien kotouttamista ja heidän palottamistaan, kun kriisi päättyy. Euroopan unionin tulisi kuitenkin yhä tukea näitä tasoja mukaan lukien erilaiset tiedotus- ja tiedostamiskampanjat, kuten DIAR-ohjelma. Lopuksi haluaisin jälleen kerran korostaa sitä, kuinka alue- paikallistason toimijat ovat tehneet ratkaisuja hyvin usein inhimillisesti sietämättömissä tilanteissa, mutta tässä yhteydessä ajattelen vastuun osalta Lesbuksen, Kosin, Ateenan, Lampedusan ja Kaleen kaupunginjohtajia. He ovat ylpeästi pyrkineet kantamaan Euroopan unionin sitoumukset ja tukemaan eurooppalaisia arvoja ja teidän rinnallanne tukemaan eurooppalaista viestiä. Me luotamme teihin, jotta voisimme tukea heitä tässä toiminnassa. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia tästä valaistuksesta. Te täällä paikalla olijat olette kaikki talousarvio valiokuntien jäseniä, ja olette vaikeita poliittisia ratkaisuja tehneet, jotka aiheuttavat jatkuvasti turhautumista, mutta meidän täytyy pystyä siihen, että punnitsemme asioita ja valitsemme tietyt alat prioriteettikysymyksiksi. Nyt pyytäisin, että tulevat puheenvuoron käyttäjät käyttäisivät mahdollisuuksien mukaan vain kahden minuutin puheenvuoron. Olemme myöhässä. Ensimmäinen puheenvuoron käyttäjä, pahoittelen jos nyt lausun nimenne väärin, on Miroskava Nigel, joka on Puolan edustaja ja varapuheenjohtaja talous- ja kehitysvaliokunnassa. EPP-ryhmän jäsen, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Budżet Unii... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Unionin budjetin tarkoituksena on toteuttaa unionin prioriteetit kaikkien kansalaisten puolesta. Ja siksi menojen täytyy olla demokraattisen valvonnan alaisia myöskin, jotta voitaisiin valvoa, vastaako men, va, menot eurooppalaisia standardeja. Kohesiopolitiikka on osoittanut olevansa osa integraatioprosessia. Sen arvo on valtaisa, koska sen arvon voivat kansalaiset nähdä, mutta on olemassa yksi mutta. vuoden 2014-2020 ohjelmia ei ole vielä täysin toteutettu ja jo on nyt tarvitaan eh, enemmän määrärahoja kiireisiin hankkeisiin, kuten esimerkiksi siirtolaiskriisiin. Meidän täytyy nyt löytää ne määrärahat, joita voimme käyttää, eh, jotta voisimme käyttää ne näihin uusiin haasteisiin. Tässä on kyse EUn uskottavuudesta. Uskottavuus liittyy eh, uusiin tarpeisiin, mutta myös siihen, että pystytään maksamaan jo tehdyt sitoumukset. Edustaja Lewandowski sanoi tämä ja minä uskon samoin. Minulla on kysymys. Miten te, hyvät naiset ja herrat, näette mahdollisuuden käyttää määrärahoja uusiin haasteisiin ilman, että otettaisiin määrärahoja olemissa olevista rahastoista ja vaarantamatta ulkopolitiikkaa ja turvallisuutta. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Olavi Alanissila, joka on eduskunnan jäsen ja talousvaliokunnan edustaja ja ALDE-ryhmän jäsen. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Äh, lyhyesti kommentoisin ensimmäinen tai yleinen periaate, niin kuin tiedämme, että aina kun käytämme julkista rahaa täällä Euroopan unionissa, kansallisvaltion tasolla tai siellä paikallisella tasolla, niin aina pitää olla kolme asiaa kunnossa. Tilivelvollisuus, läpinäkyvyys ja julkinen tilintarkastus. Erityisesti turvapaikanhakijoiden osalta, kun käyttää menoja, niin nämä ovat totta kai haasteena, koska menot tulevat hyvin nopeasti ja ehkä en, en, ennakoimattomalla tavalla. Tämä on ongelma sekä täällä Euroopan unionissa että kansallisella tasolla sovittaa nämä menot budjettikehyksiin. Kansallisella tasolla kysytään myöskin sitä, että otetaanko nämä menot huomioon, kun lasketaan budjetti alijäämää tai taikka vakaus- ja kasvusopimuksen alijäämäkriteereitä sovelletaan. Puheenjohtaja, tässä todella tarvitaan koordinaatiota ja juuri tässä ehkä on juuri tyypillinen kysymys, jossa kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti voi olla yhteistyössä. Me kansalliset parlamentit voimme vaikuttaa – omien hallitustemme ja, ja sitä kautta neuvoston kautta. Todella tuo alustan kysymys oli hyvä, että onko mahdollista löytää tähän uusia rahoitusvälineitä. Niitä tässä tarvitaan. Ja sitten tärkeä kysymys aina on näissäkin menoissa, että, että kun julkista rahaa käytetään, mikä on se vaikuttavuus. Sitä me aina, aina tarvitsemme, kun julkista rahaa käytämme. Merci. La parole est maintenant à Reimer Kiitoksia, äh, Reimer Bögi, olkaa hyvä. Dank. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset ensin näistä puheenvuoroista. Vanhosäärän edustajahan aivan oikein asioista puhui. En voi muistaa viime vuosikymmeneltä luovuttajien konferenssia, jota olen budjetin osalta seurannut, jossa lupaukset noudattelisivat sitä, mitä lopulta myös maksettiin. Siksi olisi jännittävää teiltä kuulla, miten arvioitte omalta osaltanne tilannetta. Sen jälkeen, kun kaikki olemme oppineet, että kansainvälinen yhteisö viime aikoinaan jättänyt vankasti huomiotta tarpeet – maailmanruokaohjelman rajojen osalta haluttiin vähän enemmän kuin vuonna 2012-2013, vuonna 2014 tasoa. Ja sillä on nyt tunnetut vaikutukset. Ja nyt voitaisiin pohtia poliittisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi riittävätkö Lontoon lupaukset ja sen, mitä lupauksia teillä on luotettavia lupauksia, kuinka pitkälle nämä riittävät. Jos katsotaan Lontoon lupauksia, niin tässä on epäsuhtaa joidenkin maiden välillä, jotka sitoutuvat todella vankasti, ja toisten maiden kanssa, jotka esimerkiksi ovat vähän kaupana tästä alueesta, eivätkä lähde lupauksiin. Eikö nyt tarvita jotain vankempaa mekanismia, jonka pohjalta toimitaan nopeammin ja automaattisemmin, niin ettei kulu kuukausi ennen kuin istutaan saman pöydän ääreen lupauksia tekemään. Toinen asia, jonka näin vastaan nyt, kun sain asiakirjat vasta Afrikkarahasto, 1,8 miljardia siirtojen kautta EDFstä eurooppalaisesta budjetista. 80, 81 miljoonaa on saatu nyt suhteessa tuohon 1,8 miljardiin ja sitten on ajateltu uudelleen järjestelyitä naapuruspolitiikan osalta. Siinäkin on ainoastaan vähän saatu aikaa. Nyt muuttuvat pakolaisvirrat vähemmän Syyriasta, melko vakaasti Irakista ja paljon enemmän Afrikan maista tulijoita. Me olemme siinä hankalassa tilanteessa, että osittain on kyse valtioista, jotka ovat enemmän tai vähemmän romahtaneita. Miten ajattelemme, että ihmiset voivat palata, jotka eivät saa pysyvää oleskelulupaa tai turvapaikkaa, jos poliittisesti ja myös taloudellisesti emme sitoudu. Turkin esimerkki on otettu tässä esiin. Ja haluaisin sanoa, että kyse ei ole ainoastaan rahasta. Kyse on rahasta, vankemmasta sitoutumisesta, jotta saadaan vakaat napruusalueet, lähialueet meille. Mutta voisimme kysyä myös, mitä olemme tehneet väärin, kun ajatellaan napruuspolitiikkamme painopistealueita. Napruuspolitiikkahan ei ole kunnolla toiminut. Pitäisikö meidän lähteä rahoittamaan – hankkeita tehokkaammin niin, että tukea saadaan ihmisille paikan päälle? Vai rahoitetaanko tässä jotain oligarkkien ohjelmia ja hankkeita? Tämäkin kysymys on esitettävä. Turvallisen lähtömaan määritelmä on kyllä tärkeä, mutta jos emme ole tarkkana tee tätä työtämme, niin ne maat, jotka määritellään nyt turvallisiksi lähtö, lähtömaiksi niilläkin voivat nopeasti luiskahtaa tästä asemasta jälleen. Ja silloin meidän vedettävä johtopäätöksemme budjetin osalta. Artikla 80 lopuksi puheenjohtaja Lissabonin sopimuksesta puhuu solidaarisuudesta, jota jäsenvaltioiden on keskenään osoitettava myös pakolaiskriisin yhteydessä, eli oikeudenmukainen taakanjako. Käsittääkseni komissio on tehnyt jo tiedonannon siitä, että sosiaalirahasto ja maaseudun kehitysrahasto voidaan käyttää rahoittamaan pakolaiskriisin haasteita. Viitasin tässä Puolan kollegan puheenvuoron. Myös rakennerahastoja pitäisi voida käyttää, jotta osittain voidaan vastata näihin rahoitushaasteisiin, jotta voidaan rahoittaa näitä hankkeita. Jos kiintiöiden kanssa on nyt ongelmia, niin halusimme sanoa yhden asian. Kysymys on, ajatellaanko tätä suverenien valtioiden klubia vai pystymmekö ajattelemaan, että me tietoisesti Putinin ja Trumpin välillä pystymme ajamaan eurooppalaista politiikkaa. Jos haluamme tällaista politiikkaa, meillä on yksinkertainen malli. Ajatellaan pakolaisia, jotka ovat joukossa. Noin 30 miljardia kuluu tähän 0,23 prosenttia BKTstä hoidetaan jäsenvaltioiden. Lähdetään nyt yhdessä hoitamaan tätä, yhdessä hoitamaan yhteistä rajavirastoa. On ajateltava niitä jäsenvaltioita, jotka hoitavat leijonan osan tästä tehtävästä. On voitava auttaa sopivalla tapaa tällaisen toimen kautta. Se olisi minimi tällaista solidaarisuutta, että näin aikoina vaaditaan. Kiitos. Ei. Me... Kiitoksia, edustaja Böge. Meidän pitäisi kuitenkin pohtia sitäkin, kuinka rauha saadaan luotua Syyriassahan on 810 miljoonaa henkilöä sisäisesti joutunut siirtymään ja valtava määrä ihmisiä keräytyy Turkin rajalle eikä enää pääse ylittämään rahaa. Uskon, että YK on nyt luomassa pakolaisleirejä Syyrian puolelle lähelle Turkin rajaa. Uusia tarpeita siis syntyy. Turkki. Ai Turkki huolehtii tästä. Bien, <laughs> des situations Nämä ovat eri erittäin vaihtelevia, nopeasti muuttuvia tilanteita. Seuraavaksi Maria Tolppanen Suomen eduskunnasta. Olkaa hyvä. Äh, olemme puhuneet tässä koko tämän päivän ajan aika paljon nimenomaisesti maahanmuuttajista, mutta mä haluaisin korostaa sellaista asiaa, että meidän pitäisi hieman miettiä maahanmuuttajia, keitä he ovat. Eli meillä on olemassa pakolaiskriisi Euroopassa, mutta sen lisäksi meillä on myöskin turvapaikanhakijakriisi. Eli meillä on erilaisista ryhmistä tulevia ihmisiä. Sen lisäksi kansallisia budjetteja rasittavat muun mm. muassa työperäiset maahanmuuttajat, jotka voivat tulla ilman työpaikkaa maahan, unionin sisällä tietenkin, mutta kunhan ilmoittautuvat sitten työttömäksi työnhakijaksi ja silloin otetaan kansallinen sosiaaliturva käyttöön aivan samalla tavalla kuin lähetettyjen työntekijöiden osalta, koska silloin on sitten taas yhdistelmälupadirektiivi, joka takaa sosiaaliturvan sellaisena kuin se kullaisissakin maassa on. Ja nämä ovat tietenkin hyviä asioita, mutta se mitä tämä tekee, kun tämä asia on tällä hetkellä niin suuri ja tämä on niin ongelmallinen, tämä on niin valtava, tämä maksaa valtavasti, jos me yritämme unionin alueella yhtä aikaa ratkaista kaikki nämä probleemat, niin mä epäilen, että me emme pysty sitä tekemään, vaan pitäisi priorisoida, mistä päästä lähdetään tekemään asioita. Meillä Suomessa on sellainen sanonta, että suma puretaan parru kerrallaan. Se tarkoittaa sitä, että jos paljon puita joutuu yhteen kasaan, vaikka joen uomaan, tai johonkin muualle, niin se puretaan yksi puu kerrallaan. Ja samaten on meidän kriisissä, että nyt eh, en tiedä, onko unionissa nyt ajateltu sen enempää sitä, että mikä on se ykkösprioriteetti, mihin me panostamme. Onko se turvapaikanhakijat vai onko pakolaiset? Äsken sanottiin rauha. Se on ehdottomasti, sehän on se, mikä on niin kaiken kaiken A ja O, että se tehtäisiin. Mutta tämän kaiken maahanmuutto-ongelman keskellä minua huolettaa huomattavasti eh, tai erittäin paljon se, että ilmasto muuttuu tällä hetkellä pelottavan nopeasti. Puhdas vesi loppuu ja elintila loppuu, ehkä ensimmäisenä Aasiassa. Tämä ei tule yllätyksenä, kun tämä tulee, niin kuin ei tullut maahan, ö, eh, turvapaikanhakijakriisikään. Kyllä me tiesimme sen, vaikka nyt sanomme, että se tuli yllätyksenä. Me tiedämme myös tämän tulevan ilmastokriisin, joka on tulossa, minkälaiset voimavarat meillä on varautua siihen ennakkoon. Se on yksi niitä tärkeitä asioita myös. Ilmastonmuutoksesta ihan pieni esimerkki pikaisesti. Meillä Suomessa on tähän aikaan, oli kun minä olin pieni, kolmen metrin korkeita lumivuoria. Ja lapset hiihtivät ja luistelivat. Nyt siellä sataa vettä. Eikä siitä niin hirveän kauan aikaa ole, vähän yli 50 vuotta. Kiitos. Merci, merci. Kiitoksia. Kiitoksia näistä vertauksista, jotka olivat täynnä viisautta. Seuraava puheenvuoron käyttäjä Isabel Pires, Portugalin parlamentin jäsen GUE-ryhmästä di Escuerdo, edustaja. Escuerda, puheenjohtaja, korjaa. Olkaa hyvä. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Sr. Presidente. Hyvää päivää ja kiitoksia, puheenjohtaja. Tänä iltapäivänä ja tämän keskustelun aikana olemme eh, tulleet johtopäätökseen budjettista ja uudistamisesta. Meillä on puutetta, mitä tulee maksuihin. Toisaalla meillä on poliittiset puitteet, joiden avulla meidän pitäisi löytää suora vastaus kriiseihin tai yhteinen vastaus, jota kaikki jäsenvaltiot tukevat. Meidän on äh, saatava aikaan vastaus, joka on hyvin vaikea näissä näissä olosuhteissa samanaikaisesti meidän löytävä ratkaisu rahoitus- ja budjettikriisiin, samanaikaisesti meillä on humanitaarinen pakolaiskriisi, mahdollinen Schengenin murentuminen, ideologiat, jotka ovat johtaneet ääriliikkeisiin ja työttömyys, joka on huolestuttavaa Euroopan unionissa. Me tarvitsemme enemmän investointeja, siitä on käytävä vielä syvällisempiä keskusteluja. Voimme keskustella myös poliittisista prioriteetteista, joita on budjetissa. Nämä ovat ehkä tämä on ehkä tärkein kysymys. Ne poliittiset prioriteetit, joita budjettiin kirjataan, se on vielä eräs aspekti. Minä olisin nostaa erään kysymyksen esiin, nimittäin nuorisotyöttömyys, joka on varsin korkea Euroopassa. Joissakin maissa, erityisesti esimerkiksi Portugalissa, nuorisotyöttömyys on voimakkaampaa kuin muualla. Nuorisotyöllisyys aloitteen tarkoitenahan on tätä ongelmaa helpottaa ja luoda työllisyyttä nuorille Euroopassa. Tähän liittyy kaksi pääongelmaa. Ensinnäkin, kuinka tehokas tämä ongelma, ohjelma on vuodelle 2016? Aiotaanko tehdä jonkinlainen arviointi? Käynyt ilmi, että ne ohjelmat, joita on jo toteutettu, eivät ole edes päässeet lähelle sitä tavoitetta, että luotaisiin enemmän työpaikkoja nuorille. Tästä aloitteesta on käytävä keskustelua ja lisäkysymys on se, että minkälaisia työpaikkoja tässä luodaan. Usein kyse on pätkätöistä, tästäkin on puhuttava. Vielä lyhyesti, etten puheaikaani ylittäisi pakolaisista. Portugalin parlamentissa keskusteltiin hyvin intensiivisesti pakolaiskysymyksestä. Puheenjohtaja keskeyttää. Peço, desculpa. Eh, relativamente aos refugiados, então, muito rapidamente, apenas deixo... Niin, eh, pakolaisista siis ihan lyhyesti haluaisin erään asian nostaa esiin. Eh, on ongelma, joka on kaikille ilmiselvä. On tarpeen saada aikaan tasapaino ja nostaa solidaarisuuden arvoa jäsenvaltioiden välillä on valtioita, jotka ottavat vastaan suuria pakolaismääriä, toiset valtiot eivät sitä tee, tämä johtaa ristiriitoihin. Meidän täytyisi reagoida kriisiin solidaarisesti. Meidän pitäisi myös varmistaa, että sellaiset maat kuten Kreikka ja Italia, jotka ovat eturintamassa, saisivat enemmän tukea. Meidän ei pitäisi puhua pelkästään rahasta, me puhumme tässä myös ihmisoikeuksista ja solidaarisuudesta. Kiitoksia. Merci. La parole est maintenant. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa Ralf Brinkhaus, joka on äh, Bundestagin jäsen ja EPP-ryhmän Saksan edustaja. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron pakolaisten rahoittamiskysymyksestä. on yllättävä, kun puhutaan aina siitä, minkälainen pakolaistaakka kohdistuu EU. Yleensä tämä kohdistuu lähinnä kahteen maahan, Ruotsiin ja Saksaan. Esimerkiksi näyttää siltä, että halutaan lähettää pakolaiset mahdollisimman nopeasti Saksan tai Ruotsiin edelleen. No Kalleen esimerkki. Ranska ei todellakaan sovi esimerkiksi maasta, joka kärsi erityisesti pakolaiskriisistä. Ja siksi yllättää kovasti se, mitkä maat pakolaiskriisin ja pakolaiskriisin rahoittamisen osalta sanovat, että nyt pitää saada nasipoliittinen sopimus, tai mitkä maat ajavat tätä. Ruotsi Saksa, Italia ehkä, mutta ei muiden maiden olettaisi tätä ajamaan. Ja sitten koko pakolaiskriisin rahoittamiskysymys. Meidän sukupolvemme tehtävä on hoitaa pakolaiskriisiä. Tätä ei voi rahoittaa nyt niin, että velkaa luodaan tuleville sukupolville. Tulevat sukupolvet ehkä joutuvat käsittelemään ilmastokriisiä, kuten kollega aivan oikein sanoi. Siksi todella toivoisin, ei lähdetä nyt velan kautta ratkaisemaan pakolaiskriisin rahoittamista. Ja viimeisenä kommenttina, varmasti Saksa on tehnyt joitain virheitä, varmasti pakolaisten vastaanottamisessa, turvapaikkapolitiikassa ja niin edelleen. Mutta fakta on se, että maailmassa on lähtenyt liikkeelle kansainvaellus, jonka alku vastaan nähty ovat syyt sitten taloudellisia ilmastosyitä vai sisällissodan tai muiden sodan synnyttämiä syitä. Meillä ei ole yhteistä eurooppalaista vastausta. Jos jokainen valtio hoitaa mahdollisimman optimaalisesti omaa asiaansa, niin Eurooppa epäonnistuu. Emmekä löydä minkäänlaista ratkaisua, jotta Afrikan tai Aasian kansalaisille voidaan antaa tulevaisuuden näkymiä. Ja siksi riippumatta tästä koko rahakysymyksestä 19. helmikuuta meidän on löydettävä yhteinen vastaus tähän kysymykseen. Jos sitä ei löydy, niin Eurooppa mielestäni kohtaa lähiviikkojen ja kuukausien aikana todella valtavia ongelmia. Kiitos. Merci pour votre Kiitoksia, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Viimeinen puheenvuoron käyttäjä Jan Mirjadja. Hän käytikin jo puheenvuoron, joten en häntä uudelleen esittele. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä haluaisin äh, korostaa niitä inhimillistä kustannusta, joka syntyy äh, nuorten äh, kohdalla. Irlannissa esimerkiksi äh, mielenterveyskysymykset. No. Niin vielä nuoriin pääsemme myöhemmin. Ne ovat seuraavan jakson aihe. Okei. Okay. Hyvä on, anteeksi. Euh, Eli pakolaisiin liittyvä osio päättyy tähän. Luonnollisesti seuraamuksia on eri maista, Saksa ja Ruotsi, mutta Italia ja Kreikka voidaan myöskin mainita ja muutamat muut maat. Tietyille maille tämä on todellinen ongelma Euroopan sisällä, mutta saamme apupyyntöjä myöskin Euroopan ulkopuolelta. Tämä on uutta Turkista, lisätä Libanon, Jordania ja muut maat. Ja koko Saharan alapuolinen Afrikka. Tämä on kehityspoliittinen haaste. Olemme nähneet, kuinka Valettan huippukokous jätti melkoisen happaman maun suuhun. Asiat eivät juurikaan edenneet. Aivan nopeasti, jos haluatte nyt jakaa kantanne ensin Fredrik Valje ja sitten Annabelle Grandjean. yksi minuutti vain. Hyvät, ähm, kiitoksia puheenjohtaja. saksalaisille ystäville. Me haluan sanoa, että edustan vain paikallisen aluehallinnon kantaa, en omaa hallitustamme. Ja täysin tunnistan, minkälaisia ponnistuksia kaupunginjohtajat esimerkiksi Münchenissä ovat tehneet, mutta myöskin Viinissä. Monet äh, paikallistason toimijat ovat sitoutuneet äh, pakolaisten vastaanottamiseen. Solidaarisuus ei ole mikään valintakysymys Euroopassa. Se ei ole valinta. Eurooppalaista sitoumusta tarvitaan. Se synnyttää solidaarisuutta ja tämä on totta kaikkien politiikan alojen osalta, mutta erityisesti pakolaisten vastaanottamisen osalta. Olen täysin samaa mieltä Suomen edustajan kanssa siinä, että tämä kriisi on vain yksi osio kriisistä, joka tulee olemaan todellisuutta vuosien ajan, ja me tarvitsemme eurooppalaista turvapaikanhakupolitiikkaa ja ehkäpä eurooppalaisen viraston asiassa, mutta tämä vie meidät seuraavankin keskusteluun. Joka tapauksessa tarvitsemme yhteistä pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaa, näiden ihmisten vastaanottamiseksi. Se on täysin välttämätöntä. Niin, kyllä aivan sillä, jos meillä on 28 jäsenmaata, meillä on 28 eri menettelyä pakolaisten vastaanottamisessa ja tämä monimutkaistaa kaikkea. Joka tapauksessa viesti, jonka voisitte välittää Euroopan kuntien ja alueiden liiton pääsihteerinä on se, että ehkäpä osa rakennerahastoista ja kohesiorahastoista, osa näistä varoista voitaisiin suunnata pakolaisten vastaanottamiseen, olosuhteiden parantamiseen, sillä muuten emme kyllä selviä tästä. No, ei ihmeitä kyllä saa tehtyä. Ei tietenkään Euroopan unioni voi rahaa luoda. Meidän täytyy ottaa huomioon ne varat, jotka meillä on käytössämme, ja sitten tehdä prioriteettiratkaisuja. Tällä hetkellä pakolaisten vastaanotto ei ole mikään prioriteetti, mutta sen pitäisi ehkä olla. Ehkä vähemmän rakennetaan siltoja, moottoriteitä ja pyöräteitä tämän jälkeen. Juan Gonsun. Tuen kyllä tätä viimeistä puheenvuoron käyttäjää. Kyllä todellakin me tarvitsemme avoimemman, välittömämmän vastaanottomekanismin Euroopan alueilla, erityisesti kuntien tasolla. Tämä olisi jo suuri edistysaskel. Tässä ajattelen konkreettisesti sitä, että me tällä hetkellä Tessalonikin kaupunginjohtajan kanssa neuvottelemme esimerkiksi siitä, että meillä olisi mahdollisuus 1500 henkilöä Thessalonikiin ottaa jo vastaanotettujen henkilöiden lisäksi jotta voisimme 29. lokakuuta jäsenmaiden välillä tehdyn sopimuksen täyttää tässä. Meidän pitäisi monimutkaisista menettelyllistä kysymyksistä päästä yli, voida toimia joustavammin. Eli yhteenvetona tuen viimeistä puheenvuoron käyttäjää. Kiitoksia. Pääsemme nyt viimeiseen osioon. Kyseessä ovat rahoitustarpeet sosiaalisen ja taloudellisen kriisin selättämiseksi erityisesti nuorisotyöllisyysaloite. Meillä on nyt 45 minuuttia, ei enää tuntia jäljellä, koska meidän täytyy ehdottomasti päättää kokouksemme kello kuusi. Joten nyt puheenvuoron saa Antonella Incerti. Ähm, Italiasta. Italian parlamentin edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä hyvin lyhyesti ja nopeasti äh, käsittelen sitä toista ongelmaa, jota on korostettu. Ja yritän erityisesti äh, korostaa äh, Euroopan unionin myönteistä toimintaa, nimittäin ohjelma, joka tuottaa hyvää hedelmää ja vastaa myös niille, jotka ehkäpä halusivat nähdä, millaista myönteistä tulosta eurooppalaisilla sosiaalisilla rahoituksella on. Tässä meillä on nuorisotakuu, nuorisotyöllisyysaloite, joka on mm, tarkoitettu erityisesti niillä mailla, joissa nuorisotyöttömyys on erityisesti niin korkea, esimerkiksi Italiassa 20, yli 25 prosenttia. Tämä koskee nuoria 15-25-vuotiaita ja niitä niin kutsuttuja NEET-nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä työelämässä mukana. Mielestäni tässä vaiheessa, kun tarkastellaan uudelleen rahoituspuitteita nostaa esiin, että tämä on tärkeä aloite, jota on tuettava. Minä kiitän budjettivaliokunnan puheenjohtajaa siitä, että minä sain mahdollisuuden keskustella tästä aiheesta ja siitä, että pidentäisiin tätä nuorisotakualoitetta. Ja Minun mielestäni tämä toimenpide on erittäin innovatiivinen. Se käynnistettiin kolme vuotta sitten, vuonna 2013, ja haluaisin hiukan yleisesti arvioida sitä ja antaa myöskin muutaman mm, faktatiedon, joka kertovat tästä nuoristakuusta enemmän. Tämä ei kosketa vain muutamia maita, esimerkiksi Italia, Portugalia, Espanjaa tai Ranskaa. Haluan muistuttaa siitä, että äh, myöskin talven makrotaloudelliset ennusteet, jotka komissio vähän aikaa sitten julkaisi, osoittavat selvästi, että myös neljännen elpymis, neljännenä elpymisvuotena äh, vielä ei ole saatu äh, aikaan riittävän vahvaa kasvua, jotta se olisi huomattavasti vähentänyt työttömyyttä, erityisesti nuorisotyöttömyyttä. Myöskin eh, investointien lisääntyminen. Äh, äh, tämä on tärkeää, mutta investoinnit ovat silti hyvin vähäisiä ja herkkiä ja jäsenvaltioissa eh, tilanne on, eh, heik- on heikkenemässä 1,9 ja eh, arviot vuodelle 2017 kasvuennusteet ovat sellaiset, että ne eivät kuitenkaan ylätä 2 prosenttia, joten työllisyystilastot ovat hyvin maltillisesti parantuneet, eh, mutta työttömyysaste on noin 10 prosentin luokkaa ja tulee sitä olemaan eh, myös tulevana vuonna. Eh, ja nuorisotyöttömyydessä nyt tämä tendenssi on hitaasti muuttumassa, niin silti nuorisotyöttömyys on vielä hyvin korkea. Joulukuussa 2015 nuorisotyöttömyysaste oli 21-25 prosenttiin Euroopan unionissa vähentymistä on tapahtunut verrattuna edeltävään vuoteen, mutta ei riittävästi. Joten tämä riski koko Euroopan unionissa on se, että meillä syntyy tällaisia menetettyjä sukupolvia, jotka ovat ikään kuin jo ne työttömyyden loukkuun. Monet ovat myös koulutuksen ulkopuolella. Eli huolimatta tästä hienoista parannuksesta, nämä syyt, jotka ovat johtaneet eurooppalaiseen nuorisotyöttömyysaloitteeseen, eh, eivät ole vielä kadonneet. Ja siksipä haluaisin nyt lyhyesti esitellä, mm, millaisia vaikutuksia tällä aloitteella on ollut Italiassa niin, että voisimme yhdessä eh, pohtia eh, tehdystä, tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. Ensimmäinen myönteinen vaikutus tällä eurooppalaisella nuorisotyöllisyysaloitteella on ollut se, että on voitu käydä hyvää vuoropuhelua ja käydä mielipiteen vaihtoa parhaista käytänteistä, joita on ollut kansallisella tasolla ja tällä tavoin on voitu oppia toisilta. Italia on Euroopan unionissa toiseksi eniten tästä hyötyvä valtia yli 260 miljardia euroa. Italiassa nuorisotyöttömyys on vähentynyt prosentilla viimeisen vuoden aikana, mutta joulukuussa 2015 meidän nuorisotyöttömyysasteemme on vielä yli 37 prosenttia. Resurssit mm, joita yhteisöltä on saatu, ovat menneet tällaisen kansalliseen PON-ohjelmaan, eh, joka on eh, työllisyysministeriön alainen ja silloin on eh, puolitoista miljardia euroa määrärahoja annettu liikkeelle. Tästä osa on tullut Euroopan sosiaalirahastolta ja sitten osa tietenkin jäsenvaltioiden yhteisrahoituksena. Muutama tieto siitä, kuka tähän ohjelmaan on osallistunut. Miljoona 700 720 000 nuorta 15-25-vuotiaat äh, nuoret ovat osallistuneet. Me olemme äm, tässä äh, erityisesti keskittyneet pitkäaikaistyöttömiin äh, nuoriin, jotka eivät ole työelämässä eivätkä koulutuksessa, mutta jotka ovat olleet kiinnostuneita pääsemään työmarkkinoille. Ja ministeriö on internetsivuilleen nämä tiedot julkaisset ja tämä on hyödyttänyt ja, ja tähän, tähän ohjelmaan on sitten päässyt osallistumaan noin miljoona nuorta. Tästä jäävät pois ne, jotka eivät täyttäneet vaatimuksia. Ja yli 276 000 on saanut yhden näistä ohjelman tarjoavista mahdollisuuksista. En nyt niitä ruveta tässä luettelemaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on yhä enemmän rekisteröityneitä nuoria, noin 10 000 kuukaudessa. Tätä on tärkeää korostaa ja tärkeää on korostaa, että rekisteröiden työn nuorten määrä kasvaa niin, jatkuvasti. Ja tammikuussa 2015 nuor, rekisteröityjen nuorten määrä kasvaa viidellä prosentilla ja mitä enemmän tämä ohjelma on käynnissä, sitä enemmän siihen osallistun. Ja nuorten osallistumismäärä kasvaa kuukausi kuudelta tällä hetkellä. Yli 70 prosenttia rekisteröidystä nuorista on otettu osaksi tätä ohjelmaa ja tämä aikaväli nuoren rekisteröitymisen välillä ja sen välillä, että työllisyystoimistot ryhtyvät käsittelemään näiden nuorten tapausta, niin tämä aikaväli lyhenee jatkuvasti. Tämä on toimi, jonka käynnistämisessä oli hiukan vaikeuksia, mutta kun se käynnistyi, niin se on ryhtynyt toimimaan ja ihmiset, jotka osallistuvat tähän, heidän määränsä kasvaa jatkuvasti ja samoin niiden määrä, jotka ovat tästä saaneet hyötyä. Rahoituksen kannalta on ryhdytty toimenpiteisiin, joiden kautta yli 80 prosenttia olemassa olevasta rahoituksesta on hyödynnetty. Eli siis yli 80 prosenttia annetusta rahoitusta on hyödynnetty. Nämä luvut osoittavat, kuinka tämä aloite on saavuttamassa tavoitteensa, vaikka eri alueiden välillä onkin eroja koulutus liittyy tietenkin myös e, alueiden e, kehitystasoon. Ja e, nuorisotakuun toteuttaminen on ollut tapa käynnistää aktiivista työllisyyspolitiikkaa. Olemme aina vahvistaneet passiivista työllisyyspolitiikkaa, sosiaaliturvaa ja muuta, mutta nyt tämän aloitteen kautta olemme voineet ryhtyä harjoittamaan paremmin aktiivista työllisyyspolitiikkaa. Mm. Esimerkiksi työmarkkinoiden uudistaminen, tämä Jobs Act, sitten aktiivinen mm, politiikka nuorisotakuun puitteissa – työllisyyspalvelujen uudelleen järjestäminen niin, että eri alueiden väliset palvelutasojen erot vähenisivät. Ja tämä nuorisotakuun antama kokemus on osoittanut meille, että on mahdollista luoda tällainen verkosto. Tämä koskee meitä, mutta se koskee varmasti myös Euroopan tasoa e, niin, että siitä voi olla hyötyä e, jokaiselle tasolle. Tämä on ensimmäinen myönten asia. Täytyykö minun päättää puheenvuorot? No, e, puhun nopeasti. Oletko tehdä yhteenvedon pian? <laughs> No, hyvä on. Minulla olisi vielä paljon sanottavaa, mutta hyvä on. Tämä on kuitenkin vielä käynnissä oleva hanke, jota on kehitettävä edelleen. mielestäni tärkeää korostaa sitä, että tämä on ollut myönteinen hankin myöskin symbolisesti. Tässä on kyse hankkeesta, jonka määrärahat ovat rajalliset, joka kuitenkin käsin kosketeltavalla tavalla tuo esiin Euroopan unionin roolin ja voi todella saada aikaan sen, että nuoremme pääsevät paremmin työmarkkinoille näissä, näinä vaikeina aikoina, jolloin olemme juuri selviämässä talouskriisistä. Kiitoksia, saatte pian uudelleen puheenvuoron. Voitte vastata eri puheenvuoron käyttäjien kysymyksiin. Ja nyt annan edustajani Viedalle uudelleen puheenvuoron. Hän myöskin aloittikin jo. Olkaa hyvä niin, kiitos. Halusin puhua oikeassa kohdin. Pakolaisistakin olisi paljon sanottavaa, mutta nuorisotyöttömyys on järkyttävällä tasolla, niin kuin Euroopassa muuallakin. Taidamme olla toiseksi korkeimman nuorisotyöttömyyden maan yksi neljästä on työtön. Jos ajatellaan, mitä vaihtoehtoja heillä on, niin tämä johtaa mielenterveysongelmiin. Se on vakava kysymys monille, mutta erityisesti nuorille, joille ei ole mitään tulevaisuuden näkymiä toiveita työpaikasta. Joko he hyppäävät jokeen tai lentokoneeseen. Meillä on paljon nuoria, jotka lähtevät Irlannista nyt. Emme voi hyväksyä sitä, että nuorisotakuuta on nyt sotkettu niin, ettei siinä ole kunnollista sitoumusta. Irlannissa meillä on tällaisia Way Gateway-työhankkeita, jotka ovat todella ikäviä ehdotuksia, kun näiden työpaikkojen vastaanottaminen oikeastaan maksaa sen sijaan, että niistä saisi palkkaa. Tämä on valtava maantieteellinen ongelma myös. Ja todellakaan nuoret eivät tunne nyt, että tilanne on paranemassa. Jos ajatellaan, että nyt nämä nuoret joutuvat kerjäämään ja perivät jonain päivänä tämän Euroopan, jota me nyt ajamme. Toivoisin, että voisimme painostaa paljon enemmän, enemmän kansallisia parlamentteja, kun arviointia tehdään. Tätä ei pitäisi jättää syrjään tätä kysymystä jälleen kerran ja unohtaa se. Meidän pitää huolehtia siitä, että on kunnolliset sosiaaliset rakenteet, riittävät resurssit, riittävästi koulutusta. Kaikkia tätä tarvitaan, jotta voidaan huolehtia siitä, että nuorilla on tulevaisuuden näkymiä, koska Irlannissa ainakaan ei ole tällä hetkellä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana Vladimir Manka, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen kuullut ihmisten sanovan myönteisiä seikkoja tähän aloitteeseen liittyen Slovakiassa, kun projektia rahoitettiin. Ja sitten kuusi kuukautta myöhemmin 86 prosenttia henkilöistä, jotka olivat tähän projektiin osallistuneet, saivat työpaikan. Tämä oli todellakin menestys. Mutta kun neuvoteltiin vuonna 2016 talousarviosta, neuvosto sanoi, että emme saa tehdä sitoumuksia tälle vuodelle. Onneksi me vaadimme, että projekti arvioittaisiin jo joulukuussa 2015, kun kaikki mahdolliset tiedot olivat jo käytössämme. Valitettavasti tätä arviointia ei vielä ole tehty, ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta laajempi kysymykseni on se, kuinka neuvosto voi tällaisen mielipiteen omaksua, kun kaikki parlamentit sanovat, että tämä hanke on ollut erittäin menestyksellinen ja huolimatta väitteistä me emme rahoita mitään muuta kuin sellaisia asioita, jotka kasvua ja työllisyyttä tukevat. Haluaisinkin teiltä nyt kysyä, Olisiko mahdollista osoittaa solidaarisuutta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, että voisimme osoittaa neuvostolle, että heidän kantansa ei ole talousarvioneuvotteluissa kestävällä pohjalla? Kiitoksia. Je... Kiitoksia. Nyt käyn uudelleen Isabelle Pireskin suuntaan. Äsken hän puhui nuorisotyöllisyysongelmista. Haluaako hän käyttää uudelleen puheenvuoron? Obrigada. Ähm, Kiitos. Niin vielä tästä aiheesta. Äsken puhuin väärässä vaiheessa, mutta nyt halusin puhua nuorisotyöttömyydestä. Halusin puhua ongelmista, jotka liittyvät tämän tyyppisiin aloitteisiin. Mitä käytännön tuloksia tällaisesta ohjelmasta saadaan? Kuulimme Italian esimerkistä. On muitakin mielenkiintoisia esimerkkejä käsittääkseni siitä, miten voidaan arvioida aikaansaatuja tuloksia, mutta ennen kaikkea kai pitäisi katsoa sitä, miten monet työt, nuoret ovat työttöminä nyt näyttää siltä, että tämä luku junnaa paikoillaan tai kasvaa jopa. Eli niin hyviä tuloksia ei ole saatu. Miten ohjelmaa voitaisiin muuttaa niin, että saataisiin myönteisiä tuloksia? Ja vielä kysymys siitä, minkä tyyppisiä työpaikkoja luodaan tämän aloitteen kautta. Monissa tapauksissa, monissa maissa tämä on johtanut tällaisiin epätyypilliseen työsuhteiden syntymiseen – Nämä ovat työpaikkoja, jotka eivät tarjoa tulevaisuuden näkymiä, eivät tarjoa varsinaista pysyvää työpaikkaa. Jäsen tapauksessa nuoret jatkavat palkattomasta harjoittelusta toiseen palkattomaan harjoittelupaikkaan ilman, että koskaan saavat kiinteää pysyvää työsopimusta. Siksi tätä aloitetta voidaan käyttää väärin hyväkseen. Enemmän on tehtävä jotta rakenteellinen työttömyysongelma ratkaistaan. Koska tämän tyyppiset ratkaisut eivät ole rakenteellisia ratkaisuja. Joten ne kysymykset, joita meillä nyt on, liittyvät myös koko budjetti keskusteluun. Nuorisotyöttömyys on tällä hetkellä yksi suurimmista prioriteeteista. Mutta Ajatellaanko nyt, että halutaan luoda työpaikkoja nuorille, joihin liittyy myös tietyt oikeudet, vaiko ei? Tämä on kysymys, joka on muistettava tässä keskustelussa. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä meillä ei ole. Rouva Insertinen, saatte sen lisäajan, jota kaipailitte äsken, mutta koska meillä on hiukan aikaa, haluaisin puheenjohtajan roolistani poiketa ja käyttää puheenvuoron edustajan Euroopan parlamentin jäsenenä. On totta, että nuorisotyöttömyys kaivertaa Euroopan unionin uskottavuutta. Lähestulkoon yksi neljästä nuoresta on työttömänä ja eräissä maissa joka toinen nuori on työttömänä, paitsi niissä maissa, joissa perinteisesti on hyvin syvään juurtunut oppisopimusjärjestelmä. Saksassa olemme tämän havainneet, Alankomaissa myöskin ja Itävallassa. Ja täällä Euroopan parlamentissa meitä on jonkin verran jo jäseniä, jotka ovat ähm, esittäneet pilattihanketta, jolla tuettaisiin oppisopimusratkaisuja. Olemme havainneet, että Erasmus vaihtoon päässeet opiskelijat, jotka ovat voineet viettää vuoden oman kotimaansa ulkopuolella, ovat paljon paremmin suojassa työttömyydeltä kuin muut. Ja ajatuksena on se, että antaisimme mahdollisuuden oppisopimuskoulutuksessa mukana oleville tehdä vuosi harjoittelua oman kotimaansa ulkopuolella erilaisissa oppisopimusopiskelijakeskuksissa – Tarkoitus on luoda siis ähm, koehanke oppisopimuksen suhteen tilanne on vaikea, sillä meillä on 28 jäsenmaata ja 28 eri säädöstöä, tai itse asiassa vähemmän, sillä eräissä maissa ei ole lainkaan olemassa sääntöjä oppisopimuksen suhteen. Eli nuorisoaloitteen lisäksi ehkä meidän pitäisi luoda konkreettisia aloitteita. Meidän pitäisi pyrkiä saattaa yhteen, saattamaan yhteen oppisopimus opiskelua koskevia erilaisia sääntöjä, sillä emme voi luoda yhtenäismarkkinoita, jos meillä on 28 eri säännöstöä. Tämä on totta monilla aloilla opiskelun lisäksi esimerkiksi myöskin verotuksen alalla. Eli toivon, että kansalliset parlamentit kiinnittäisivät huomiota siihen, että tällainen koe käynnistetään. Pian komissio tulee lähettämään vetomuksia eri opintokeskuksille – ja pyritään saamaan ainakin kaksi keskusta kahdesta eri maasta mukaan hankkeeseen. Tarkoitus on tarjota opiskelijoille kohdemaan kielen ja kulttuurin opintoja ja nuoren opintoja rikastuttavia opintoja. Ja tarkoitus on, että nämä nuoret otettaisiin siis oppisopimuskoulutukseen mukaan. Me toivomme, että tämä koehanke käynnistyisi, se antaisi meille mahdollisuuden arvioida paremmin, minkälaisia esteitä ja jarruja on oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuuden alalla Euroopassa. Uskomme vakaasti, että tämä olisi yksi niistä myönteisistä ratkaisuista, joita voisimme käyttää, jotta nuoret pääsisivät työmarkkinoille helpommin. Tässä oli viimeinen puheenvuoro. Ja nyt Anton Olin, olkaa hyvä. Sì, grazie. Niin, kiitoksia. Tietenkin minä tein vain tällaisia määrällisiä arvioita. Ja tämä on yksi pieni aspekti tätä laajempaa ongelmaa, miten torjua nuorisotyöttömyyttä. Tietenkin tarvitaan rakenteellisia toimenpiteitä, investointeja, teollisuuspolitiikkaa. Nämä ovat tärkeitä välintä. Minä halusin korostaa sitä, että tämä toimenpide on ehkä yksi niistä harvoista, joka on luonut uusia toimia, jotka meillä ovat paneet liikkeelle markkinat, jotka olivat täysin jumissa. Esimerkiksi on ryhdytty käyttämään tällaisia harjoittelu, luomaan, on luotu tällaisia harjoittelupaikkoja, sitä ei melkein aikaisemmin ollut, siis ammatissa oppimisen harjoittelupaikkoja. Tämä on ensimmäinen tapa, jolla nuori pääsee työmarkkinoille, mutta myös toisenlaisia aloitteita, koulutusta. Tässä puhutaan toimenpiteistä, jotka on tarkoitettu nuorille, jotka eivät enää käy koulua, mutta ei ole minkäänlaista yhteyttä työmaailmaan. Eli harjoittelu on ensimmäinen porras, jonka avulla voi päästä eh, työmaailmaan. Me olemme eh, hyödyntäneet hyvin paljon koulutusta, mutta myös oppisopimus koulutusta. Tämän toimenpiteen kautta olemme kehittäneet oppisopimuskoulutusta ja sitä on ryhdytty käyttämään enemmän sen jälkeen, kun on otettu käyttöön tämä nuorisotako. Myös itsensä työllistämishankkeita on ollut, ne ovat olleet merkittäviä. On aivan selvää, että pelkästään tämä toimenpide ei riitä, se on yhdistettävä moniin muihin toimiin. Ja vaikka meillä on vaikeuksia, on tärkeää arvioida niitä ja katsoa, mitä voitaisiin korjata. Olisi kuitenkin virhe, jos tästä ei tehtäisi rakenteellista. Unionille olisi haitallista, jos tästä ei tulisi todellinen rakenteellinen väline ainakin seuraaviksi vuosiksi. Tällä tavoin menetettäisiin kaikki ne määrärahat, jotka on annettu Euroopan tasolla ja menetettäisiin myös tämä yleinen visio, joka meillä olisi asiasta. Me menettäisimme nämä resurssit. Mm. Tietenkin meillä on laajempi keskustelu, joka liittyy investointeihin, teollisuuspolitiikkaan, työmarkkinoihin. Minä keskityin ainoastaan siihen, että meidän täytyy uudelleen rahoittaa tämä aloite ja tehdä siitä pysyvä, jotta siitä tulisi eh, toimiva jatkossakin. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin pääsemmekin yhteenvetoihin. Tämän keskustelun erittäin rikkaan keskustelun jälkeen ja haluaisin kiittää jokaista teistä, hyvät kollegat, kansallisten parlamentin jäseniä ja Euroopan parlamentin jäseniä. Rouva Toma on mukana monivuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarvioinnin valmisteluissa ja hän varmasti lisää elementtejä tänään sai keskustelusta työnsä rikastuttamiseksi ja edustaja Albrightin kanssa valmisteltavan mietinnön rikastuttamiseksi. Me tulemme alkukeväästä huhtikuussa käsittelemään tätä asiaa talousarvion valiokunnassa. Hyvin huomaamme, että me olemme tietyn kauden lopussa, emme voi enää jatkaa samoin Ellei me halua todellakin tuoda eurooppalaisille sellaista kuvaa, että Euroopan unioni on avuton toimimaan. Tämä olisi erittäin vaarallinen kuva antaa kansalaisillemme. Edustaja Toma, olkaa hyvä, onko teillä yhteenvedon aiheita? Kiitoksia jälleen kerran. Haluaisin kiittää ähm, puheenvuoron käyttäjiä, Frédéric Valieta, Annabelle Roa Grandjonia ja Antonio Insertia. Tässä oli erittäin paljon mielenkiintoisia ajatuksia ja me tarkastelemme näitä ajatuksia läheisesti. Eräät ehdotukset vaatisivat perussopimuksmuutoksen. Me voimme ehkäpä ne tuoda esiin, mutta... No, pyydetään esimerkiksi herra Cameronilta neuvoja siitä, kuinka perussopimuksia muutetaan. Tämähän on hyvä ajatus. Joka tapauksessa me voimme eräitä ajatuksia ottaa näkökulmina mukaan, mutta esimerkiksi tämä alue ja paikallistason viranomaisia koskeva aloitehan on jotakin, mikä on kansallisen päätäntävallan alaa kansalliset viranomaiset saavat suoraan varoja Euroopan unionin talousarviosta. Nyt jos edustaja Olbrecht olisi mukana, hän voisi puhua asiasta, mutta koska hän on esittelijä, voin hiukan puhua hänen puolestaan. Hän sanoisi, että täytyy kiinnittää huomiota kuitenkin pelin sääntöihin. Esimerkiksi kaikki niistä, jotka haluavat kohesiopolitiikan varoihin puuttua. Minun täytyy todeta, että monivuotoisen rahoituskehyksen 2014-2020 säännöt estävät sen, että niin kutsutusti näistä kohesiokuoresta voitaisiin käydä ottamassa rahoitusta muihin tarkoituksiin. Luonnollisesti meidän täytyy olla tässä puoliväliarvioinnissa kunnianhimoisia. Tämä vuosien 2014-2020 talousarvio kehys ei enää vastaa nykyolosuhteita ja meidän täytyy kuitenkin tiettyjä sääntöjä, jotka liittyvät monivuotoiseen rahoituskehykseen itseensä noudattaa. Lopultakin halusin vielä päättää puheenvuoroni positiivisiin sanoihin. Tiedämme, että nuorisoaloite ei ole ollut mikään taikasaua, mutta taikasaua meillä ei voi ollakaan, ei missään. Me olemme hyvin kohdentaneet toimet. Tämä oli parlamentin pyyntö. Ollaan pyydetty erityisvaroja, jotka olisi korvamerkitty nuorisotyöllisyyteen ja voimme vain valitella sitä, että vain kaksi vuotta näiden toimien käynnistymisen jälkeen ne on keskeytetty. Kaikkein pahinta on se, että me joudumme alle kaksi vuotta toimien käynnistymisestä laskettuna arvioimaan niitä. Tämä ei vaikuta mielestäni kovin järkevältä toimilta tavalta. Me keskustelimme hyvin monista seikoista ja haluaisin vielä sanoa, että te voitte epäröimättä olla yhteydessä kirjallisesti meihin, jos teillä on vielä ajatuksia, jotta voisimme näitä ajatuksia tarkastella kaikkia talousarviovaliokunnassa. Ja ennen kaikkea tämän sanani kohdistan Suomen edustajalle on erittäin tärkeää, että me emme keskitä toimiamme vain yhteen prioriteettiin, sillä eri budjettikohdat, jotka ovat kärsineet suurista leikkauksista esimerkiksi vuosien 2014-2020 monivuotoisissa rahoituskehyksissä, ovat nimenomaan niitä kohtia, jotka koskevat näitä ulkoisia toimia. Ja meidän täytyy nyt palata uudelleen uuden talousarvion myötä näihin kysymyksiin. Eli täytyy olla varovainen. Emme voi kuvitella, että meillä on vain yksi prioriteetti. Eihän missään kansallisessakaan talousarviossa ole vain yhtä poliittista prioriteettia. Tässä näemme selvästi, että jos me leikkaamme jonkin julkisen sektorin toimen mm, rahoitusta Euroopan unionissa, on vaarana se, että tämä synnyttää seuraavan kriisin. Meidän kaikkien täytyy olla hyvin varovaisia, meidän täytyy vastata hätätarpeisiin ja kuitenkin muistaa talousarvion rakenne samalla. Ja siihenhän me pyrimme tässä puoliväliarvioinnissa. Kiitoksia. Nous allons donc euh, conclure. Kiitoksia. Me saatamme nyt tämän interparlamentaarisen kokouksen päätökseen. Henkilökohtaisesti haluaisin vielä ilmaista toiveeni siitä, että meillä olisi enemmän mahdollisuuksia tavata kansallisen parlamentin jäseniä ja käydä keskustelua Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajien välillä. Euroopan ongelma on se, että Euroopan on vaikea puhua eurooppalaisille. Jos meidän pitäisi huomenna selittää Euroopan kansalaisille se, miten Euroopan unionin talousarvio toimii, pelkäänpä, että tämä olisi erittäin, erittäin vaikeaa. Demokraattinen valvonta kuitenkin edellyttää sitä, että budjetista pitää laatia sellainen, että se on ymmärrettävä meidän edustamillemme kansalaisille. Ja tässä meidän pitää mielestäni edetä. Talousarvio on vain poliittisen tahdon ilmaus ja poliittisen vision ilmaus. Me emme ratkaise kaikkea talousarvio vastauksilla. Meillä on myöskin toimielimien liittyviä ongelmia, hallintoon liittyviä ongelmia. Ja tästä näkökulmasta Eurooppa on kiitettävästi tilanteessa, jossa sen pitäisi saada edistystä aikaan. Meidän pitää pohtia, onko Euroopan unionin talousarviosta käytettyjen varojen käyttö sellaista, että se tuottaa todellista hyötyä. Mitä jälkeä siinä on, että me pyydämme jäsenmaalta rahoitusta talousarvioon ja sitten palautamme tämän, nämä varat jäsenmaahan – monimutkaisella tavalla niin, että kentällä saadaan kuva Euroopasta monimutkaisena, byrokraattisena, hankalana rakenteena. Me olemme nyt tietyn kauden, tietyn syklin päätöksessä ja me Euroopan parlamentin jäsenet olemme vaikeassa tilanteessa, vain lobbaussektori toimii kunnolla. Me emme ole keskustelleet tulopuolesta. Me olemme täysin kerta kaikkiaan jäsenmaiden käsissä ja siksi jäsenmaat ovat lukinneet mahdollisuutemme seitsemän vuoden puitteisiin, aivan kuin nämä jäsenmaat kuvittelisivat, että me jonkinlaisen kulutushysterian valtaa voimme sortua. Jäsenmaat valvovat ja niillä on nyt mahdollisuus tähän kun meillä on monivuotoisen rahoituskehyksen puoliväliarviointi tulossa, mutta emme ole vielä voittaneet taistelua. Meidän pitää vakuuttaa valtion päämiehet ja jäsenvaltiot. Meidän pitäisi jossain vaiheessa pystyä suurelle yleisölle esittelemään asioita, jotta se voisi punnita näitä kysymyksiä, mutta on kyllä totta, että on vaikea luoda niin jäyk- kun on luotu niin jäykkä järjestelmä, että siinä ei ole kylliksi joustoa kriiseihin vastataksemme. Ja kun emme näihin kriiseihin pysty vastaamaan, tulee mielikuva siitä, että me olemme täysin kyvyttömiä. Tämä kasvattaa erilaista euroskeptisyyttä ja populismia. Meidän pitää siis osoittaa, että me olemme valmiita ja kykeneviä puuttumaan vaikeisiin kysymyksiin näissä tilanteissa – ja että voimme eri pohdintoja tehdä. Haluaisin kiittää kaikkia teistä osallistumisestanne. Talousarvio on todellisuuden peili ja politiikassa todellisuus usein on oppositiota. Onnea työhönne.